Hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme kokouksemme. Esityslista on jaettu, enkä ole saanut mitään vastalauseita, joten noudattelemme esityslistaa mukaan lukien äänestysten aika. Ainoa lisätieto, jonka haluan teille antaa, liittyy siihen, että me järjestämme yhteiskeskustelun kohdista 5 ja 6 Kristensenin ja Löhjärkin teksteistä, aivan kuten toimimme jo ensimmäisenkin näkemysten vaihdon yhteydessä. Kohdassa 2 pöytäkirjan hyväksyminen 22. Eh, helmikuuta pidetystä kokouksesta. Se on teille jaettu kokousta johti Rouva Lin, eli en voi sen kokouksen pöytäkirjoista tehdä päätöksiä, mutta emme ole vastalauseita saaneet, joten ehdotan, että se hyväksytään sellaisenaan. Kohta kolme, puheenjohtajan ilmoitukset. Niitä on kolme. Ensinnäkin haluaisin kertoa teille, että kansioissanne, kansioistanne löytyy tietoa näkemysten vaihdosta, jonka me järjestimme 27. tammikuuta Espanjan kanssa puheenjohtajamaana. Tämä on saatavilla kolmella kielellä, saksaksi, englanniksi ja ranskaksi. Samaan, samassa hengessä kansioistanne löytyy tiedonanto, joka liittyy liittyy Yhdysvaltain valtuuskuntamatkaan. Tämä liittyy YK työhön 3-5. helmikuuta 2010 ja tämä tiedonanto on saatavilla neljällä kielellä, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi. Ja kolmanneksi viimeinen ilmoitus liittyy epävirallisen ministerineuvoston EPSCON kokoukseen. Se pidettiin Barcelonassa 28. ja 29. tammikuuta. Osallistuin tähän kokoukseen tämän valiokunnan nimissä, ainakin osaan töistä, ja tämä tiedonanto on saatavilla englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi. Jos muita huomautuksia ei ole tässä kokouksen, tähän kokouksen alkuun, niin ehdottaisin, että siirrymme kohtaan neljä. Toisin sanoen ryhdymme tarkistelemaan äh, tarkistuksia, joita on jätetty Regina Bastosin lausuntoon, joka liittyy Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja kohesiorahastoa koskevat yleiset säännökset siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä. Muistutan mieliin, että me olemme pyytäneet tässä vahvistettua yhteistyötä, mutta valitettavasti meidän täytyi tyytyä yksinkertaiseen lausunnonvalmistelumenettelyyn. Asiasta vastaava valiokunta on aluepoliittinen valiokunta ja sen täytyy hyväksyä lausuntonsa 17. se 18. Marras, maaliskuuta. 26 tarkistusta on nyt jätetty käsiteltäväksi tähän lausuntoon ja annankin heti puheenvuoron Rouva Bastosille, jotta hän voi esitellä meille nämä tarkistukset. Olkaa hyvä, Rouva Bastos. Obrigada, senhora Presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os colegas que elaboraram Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin eh, kiittää kaikkia, jotka ovat eh, jättäneet, tehneet muutosesityksiä, jonka ansiosta eh, mietintöni tai lausuntoni on varmaankin laadukkaampi. Kysymyksessä on näiden apuvaatimusten ja muiden toimenpiteiden saatavuuden yksinkertaistamista. Tällä tavoilla, tavalla voisimme välttää talouden kriisin aiheuttamien vaikutusten pahenemista jäsenmaissa. Näitä 26 siis muutosyrityksiä on 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21 ja 26 ja 5 ovat eh, kohdentuvat eh, avun parempaan eh, hyväksikäyttöön ja EUn 2020-strategian tehokkaampaan toteuttamiseen. Se, se yksi liittyy työpaikan kehittämiseen, kahdeksan liittyy pk-yrityksiin, yhdeksän sitten toimielinten välisiin suhteisiin se, miten, siihen, miten meidän pitäisi toinen toiselle raportoida. voisitte puhua hieman hitaammin, koska muuten tulkkauksella on hieman vaikeuksia pysyä mukana. Pyydän anteeksi, rouva puheenjohtaja. Luulin, että noudatin tässä aivan oikeaa rytmiä. A emenda 10 eh, eh, tem a ver com as empresas e a criação de emprego. Muutosesitys 10 siis, siis koskien äh, työpaikkojen äh, luomista tulisi äh, mahdollistaa Euroopan sosiaalirahaston nopeamman reaktion mm, kriisiaikoina. Muutosesitys 12 sitten pohtii rahoituksen tehokkainta mahdollista käyttöä niin, että voitaisiin sitten vastata työmarkkinoiden vaatimuksiin. Seuraavassa puhutaan tehokkaammista palkka- ja palkkiopolitiikan avoimuudesta. Sitten seuraavassa on 2007 vuoden parempaan määrärahojen täytäntöönpanoon ja käyttöön. Sitten 16 on kysymyksessä 16 on kysymys äh, äh, rajaitojen poistamisesta koskien avun saamista. Kaikilla äh, on myönteinen vaikutus näihin valmistelu, tähän valmistelu, valmistella olevaan lausuntoon. 16, 15, 17, 19 ja 20 ovat sellaisia, joita en voi hyväksyä. Kuutonen rajoittaisi näiden rahavarojen käyttöaluetta, siis kohesarahaston varojen käyttömahdollista 15 liittyy mikroluottoihin. Se ei kuulu tämän lausunnon piiriin ollenkaan. Sitten 16 eh, eh, muuttaisi eh, arvioinnin perustoissekään ei sovi. 18 niinkään 19 ja 20 liittyvät sitten määräaikoihin. Niitä ei ole syytä muuttaa. Puheenjohtaja, kollegat. Tässä oli hyvin lyhyt katsaus järkeilyyni. Lyhyt seli, selostus äh, lausunnon tarkoitusperistä ja miten siitä, miten sitten muutosesitykset siihen vaikuttaisivat. Kiitoksia kaikille kollegoille muutosesityksistä. Kiitos. Merci beaucoup, madame la... Kiitokset esittelijälle. Onko puheenvuoropyyntöjä? Tarkistukset. Rouva Steinbrock. Frau Vorsitzende, im Namen meiner Kollegin Birgit Zippel, die diese Woche auf einer Ausnahme... Kollegani äh, Birgit Zippän nimissä, joka on tällä viikolla poissa, haluaisin kertoa teille hänen kannastaan, koska kysehän on viime vuosien kriisistä ja siitä, että ESRstä sataprosenttisesti tämä korvattaisiin, niin se on hyvä ajatus. Mitä tulee ähm, siihen, että käytettäisiin myöskin EAKRia, niin on hyvä pitää kiinni 100 prosentin rahoituksesta. Ja nyt äh, aikaa on jo mennyt ja on löydettävä ratkaisuja. Meillä on olemassa jo siirtomahdollisuudet käytössä vuodesta 2007 lähtien, mutta niitä ei ole kuitenkaan käytetty. Kiitos. Muito obrigada. Embora não tenha apresentado eh, eh, essa proposta. Kiitos kun tämä ehdotus nyt on tehty, niin minusta on hyvin tärkeää pysyä 100 prosentin rahoituksessa niiden maiden osalta, joissa on hyvin korkea työttömyysaste. Se, että eh, ei vaadita yhteis- tai osa rahoitusta jäsenvaltioilta, joilla on hyvin vaikeita ongelmia – vaikeita taloudellisia, rahoituksellisia ja sosiaalisia ongelmia. Minusta tämä on aika tärkeä juttu ja erityisesti juuri tässä nykyisessä vaiheessa tiedän tietystikin, että tämä kaikki tarkoittaa sitä, että joudumme haaskaamaan aikaa, mutta huolimatta tästä uskon, että meidän täytyy nyt hiukan painostaa neuvostoa, kun näin tehdään tätä tavoitetta silmällä pitäen, niin varmastikin on tärkeää luoda sellaisia mekanismeja, joiden kautta voitaisiin helpottaa varojen osoittamista ja myöskin aikaisempien vuosien ylijäämien käyttöä. Korostan sitä, että yhteisrahoituksen väheneminen tämänlaisena aikana ei ole hyvä kaikille niille maille, joilla on vakavia rahoitus- ja talousongelmia, sillä on olemassa se vaara, että ei auteta taloudellista ja sosiaalista kohesiota. Ja vaarana on sitten se, että entisestään vain epätasa-arvo laajenee, koska varsin harvoilla mailla kuitenkin vaan joillakin siis on mahdollisuus osarahoitukseen ja ne eivät voi käyttää, ja joilla sitten ne on rahaa, niin ne voivat käyttää sen sataprosenttisesti, niin että tämä vain vahvistaa alueellista epätasa-arvoa, ja sen takia meidän pitää pyrkiä siihen, että todella toteutetaan alkuperäistä tarkoitusta, joka osuusrahastolla on. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin annan puheenvuoron esittelijälle ja kysyisin häneltä, voisi, onko hänellä ollut jo aikaa tunnustella hieman yhteistyöilmapiiriä asiasta vastaavan valiokunnan kanssa, koska olisi hyvin tärkeää, jos yhteistyöhön pystyttäisiin, jotta emme saa aikaan vahinkoa tulevaisuuden kannalta. Varmistettaisiin se, että tässä asiassa ainakin saataisiin todellista yhteistyötä aikaiseksi, että meidän tarkistuksemme otettaisiin todellisella tavalla huomioon. Eli jos teillä on jo tästä tietoa, niin olisin iloinen, jos kertoisitte niistä. Mutta tämän lisäksi todellakin pyytäisin ja kannustaisin teitä lähtemään liikkeelle sen suhteen, että oikeusasioiden valiokunta todellakin ottaisi vakavasti meidän osallistumisemme tässä asiassa, koska kuten te tiedätte, niin tämän asian taustalta löytyy punaisena lankana sosiaalirahaston uudistaminen, ja tästä me emme voi tehdä päätöksiä Eli ryhmien puheenjohtajat ovat tehneet päätöksiä, joista minä olen samaa mieltä, mutta meidän on pakko valiokuntana elää niiden kanssa ja täten me haluamme optimisoida sitten muut vaikutusmahdollisuutemme tässä asiassa. Tämä oli kysymys, jonka halusin esittää esittelijälle. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin esittelijä. Kiitos vaan puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuoron käyttäneille. tarkoitushan oli juuri se, että kun muutosityksiä tehdään, niistä voidaan sitten myöskin keskustella. Erityisesti mitä tulee tähän 100 prosentin rahoitukseen, rahoitusosuuteen. Aika on tärkeä tekijä, totta kai näinä aikoina. Ja aikaa kuluu tietenkin, kun pyrimme saavuttamaan tämän 100 prosentin rahoitustason. Meidän pitäisi tietysti pyrkiä käyttämään mahdollisimman hyvin niitä tarjolla olevia resursseja työpaikkojen luomiseksi. Sehän on selvä. Mitä sitten tulee yhteisrahoituksen ja 100 prosentin rahoitusosuuden perusteluihin? Se onkin asia, josta on syytä keskustella tulevaisuudessa lähemmin koko tästä sen takana piilevästä filosofiasta, ajatusmaailmasta. Olen tämän asian jo esitellyt kehitysvaliokunnalle. Eli tämän yhteisrahoitus 100, 100 prosentin rahoitusosuusajatuksen sosiaalirahaston ja kohesiorahaston osalta – Minusta me, me emme ole tarpeeksi eh, pitkälle tässä päässeet etenemään. Tämä on meistä, minusta meidän valiokuntiemme yhteinen asia ja olen itse halukas osallistumaan näihin keskusteluihin asianmukaisen vastuuvaliokunnan kanssa meidän valiokuntamme puolesta. Haluaisin lisätä vielä sen, että mitä neuvoston kanssa sitten sovittiin, eh, se oli tällainen hyvin pragmaattinen ele, eli siinä sallitaan jäsenmaille tehokkaampi rooli. Sosiaalidemokraateilla oli jotain nokan koputtamista, mutta ei heillä sitten kuitenkaan mitään muutosesityksiä tullut tästä 100 prosentin rahoituksen kohtalosta. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Ja todellakin totean, että teillä on valmiutta neuvotella aluepoliittisen valiokuntakan kanssa, mutta teidän ei tule ainoastaan olla heidän saatavillaan, vaan teidän täytyy olla hieman hyökkäyskannalla tässä asiassa, no tietenkin diplomaattisesti ja kohteliaasti. Mutta aluepoliittinen valiokunta ei meitä tässä asiassa odota, eli tässä täytyy edetä ripeästi. Mitä tulee tähän viimeiseen esille ottamaanne asiaan, joka liittyy siihen, että tässä valiokunnassa kaikki toimivat viisaasti eikä avattu uudelleen tätä 100 prosentin rahoituskysymystä, vaan pitäydytään niissä selityksissä, joita on vastaanotettu ja jotka kuitenkin todellisuudessa tarkoittavat sitä, että tämä väline oli vain väliaikainen väline ja suhteessa jäsenvaltioiden talousarvioihin. Jäsenvaltioiden tavoitteena tässä kriisin aikana sanottiin, että otetaan takapakkia, jotta voidaan sitten hypätä korkeammalle. Eli tässä on kysymys vain lykkäyksestä, eikä siitä, että tämä rahoitus otettaisiin kokonaan Euroopan unionin talousarviosta. Ja tämä selittää sen, miksi oltiin niin nuivasti kiinnostuneita tästä komission alkuperäisestä ehdotuksesta. En nyt sano, että tämä tulee toimimaan ohjenuorana silloin, kun sosiaalirahastoa ryhdytään uudistamaan, mutta meidän tulisi tarkastella esimerkiksi Kreikan tapauksessa, tulisiko tulevissa sosiaalirahaston säännöissä jo ennakoida sitä, että tällaisissa tapauksissa EUn talousarviosta rahoitettaisiin sataprosenttisesti. No tietenkin tässä on paljon raskaammasta asiasta kysymys kuin silloin, kun neuvoteltiin elvytyssuunnitelmasta, mutta tästä ei teidän mietintönne yhteydessä ole pystytty neuvottelemaan, mutta tämä, nämä tulisi kuitenkin pitää mielessä nämä asiat, kun tulevaisuudessa käsittelemme tämän tyyppisiä asioita. Kiitokset esittelijälle Eli me äänestämme näistä alkuperäisistä tarkistuksista ja niistä, joita kollegat ovat jättäneet käsiteltäväksi sen jälkeen. Ja tästä siis äänestetään huomenna. Tämä kohta on käsitelty loppuun ja täten pääsemme kohtaan viisi, jossa annan puheenvuoron esittelijällemme Ole Kristensenille, joka on nyt ehtinyt tänne saliin paikalle. Tarkoituksena on tarkastella näitä 68 tarkistusta, jotka liittyvät lausuntoluonnokseen, jonka me laadimme talousvaliokunnalle ja aiheena on kaupankäyntivarastoa ja mistä koskevat pääomavaatimukset sekä palkka- ja palkkiopolitiikan valvontamenettely. Esittelijä saa puheenvuoron. Tak for det, eh, formand. Og tak til mine for det samarbejde, vi har Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset kollegoille siitä, että olemme voineet tehdä niin hyvää yhteistyötä. Kaikki on sujunut oikein hyvin. Puhun ihan lyhyesti vain. Me olemme jättäneet kompromissitarkistuksia, mutta emme ole samaa mieltä kaikista tarkistuksista, erityisesti kahdesta osa-alueesta. Emme ole päässeet sopuun Kyse on erityisesti äh, siitä, kuinka bonukset äh, vaihtelevat niiden muuttuvasta palkkion osasta. Minä äh, katsoin uudelleen nämä asiakirjat lävitse, jotta näkisin, mitä päätettiin oikein silloin kokouksessa, koska tässä on puhe myöskin komiteasta, joka pitäisi olla kaikissa suurissa pankeissa. Ja tämä vastaa sitä, mistä päätettiin Pittsburghin huippukokouksessa. Siis kysynpä vielä kerran, eikö nyt tällaista ehdotusta pitäisi tukea. Ja sitten sama pätee myöskin bonuksiin ja niiden muuttuvaan osaan. Tätä olisi hyvä välttää, mutta tämä päätös tehtiin myöskin Pittsburghin huippukokouksessa päätöksessä, tai päätös tehtiin myöskin neuvostossa, ja niinpä pyytäisin, että näitä kahta asiaa tarkastelisitte uudestaan. Sitten tässä on vielä joitakin yksityiskohtia, jotka haluaisin myöskin ottaa tässä esille eri eh, henkilöiden kanssa, jotka ovat olleet tätä asiaa päkkäilemässä, niin varmasti voimme vielä iltapäivän mittaan keskustella, jotta voidaan sitten huomisaamun äänestystä ennen asiasta tehdä päätöksen. Mutta eh, tietysti on hyvä puhua asioista, joista emme ole samaa mieltä. Ja tämä on varmasti eh, kaikkein merkittävin osa. Uskon, että voimme antaa hyvän panoksen tähän talousvaliokunnan työhön ja talousvaliokunta varmasti ottaa huomioon nämä näkemyksemme. Mietin tässä, tässä lausunnossa. Me haluan kiittää sihteeristöä erinomaisesta yhteistyöstä, hienosta kallisarvoisesta avusta, jota he ovat antaneet. Ja haluan mielelläni kuunnella myöskin teidän mahdollisia kommentteja asiaan. Kiitos. y a quelqu'un de la commission sur ce point? Onko täällä joku komissiosta, joka voisi vastata tähän kysymykseen? Um, Niin tässä mietin, annan kun puheenvuoron heti herra Le Hiarikille vai mutta kuitenkin tässä asioiden vaiheessa on ehkä hieman outoa sekoittaa nämä kaksi, koska tässä nyt ryhdytään neuvottelemaan näistä tarkistuksista ja kompromista. Eli jos herra Le Hierikille sopii, niin käsittelemme ensin tämän herra Kristensenin mietinnön ja sen jälkeen käsittelemme teidän mietintönne, mutta tämähän ei estä sitä, että antaisin teille puheenvuoron tästä Kristensenin mietinnöstä, jos haluatte siitä sanoa jotakin. Ensimmäinen puhuja on Thomas Mann. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Min ottaisin tähän ollen mietintöön kantaa. Meillähän oli viimeksi Strasbourgissa tilaisuus hieroa kompromisseja ja katsoa, mitä, mitä me voisimme tukea ja mitä, mitä, mikä taas oli sitten vähän vankalammin nieltävissä tässä, tässä parissa asiassa ei ole korjauksia tässä tässä puhutaan vielä tämän tällainen kohta, missä puhutaan näistä hallinnoista kysymyksistä. Eli sitten meillä on kakkosen kanssa meillä on ongelmia. Siinä ainoastaan vasem, vasemmiston kanta esillä, eikä ollenkaan meidän kantaamme. Kymmenen taas sitten vastaavasti kelpaa. Tämä me voimme sitä kannattaa selkeästi, se on tärkeä kysymys. Ja sitten meillä should not be included in planning, in remuneration strategy. Se on meistä tärkeä seikka, tämä, että ei oteta mukaan korvauspalkkiomenettelyyn. Sitten on myöskin äh, hallinnon hallitsijoiden osalta, hallinnon johdon johtajien osalta kommentit ovat paikallaan, se, siihen voimme myöntyä jos tässä olemme korostaneet eurooppalaisten yritysneuvostojen äh, ratkaisevaa ja tärkeää roolia, se on tärkeä osa tätä. Mitä sitten tulee äh, muihin muutosityksiin, olet saanut jo tietoa siitä, että että, äh, kaikki, että me vastustamme Aata suhteessa b EPPn puolelta, mutta C ja D ja E-kompromissit voisimme hyväksyä – se oli hyvä palaveri tuolloin aikoina. Tietysti sitä voidaan julkisesti kertoa, kertoa että ei, tietyt kannat eivät, eivät vain sovi eikä passaa sitä, sitä sitä kautta voimme edetä. Muuten mietintö on hyvin punnittu ja, ja hyvä. Tietysti tässä täytyy kummalla, kum, kum, kummankin osapuolen taholta pyrkiä hyvään tasapainoon ryhmäni tulee kyllä äh, äänestämään sen puolesta, eh, jos vallankin sitä saadaan vähän vielä tasapainoisemmaksi. Mutta tässä, tässä, tässä tietysti nämä toiveet eivät välttämättä aina kohtaa realismin arkea. Kiitos. Mais, euh, euh cher vice-président, quand vous dites... Euh... Hyvä herra varapuheenjohtaja, kun te sanotte, että lähdetään liik, Mitä tämä tarkoittaa? Onko teillä tarkistusehdotuksia? Äh, ettekö te halua niitä? Onko näiden kahden välillä jonkinlaista liikkumavaraa? Liikkumavara on tietysti tär- tärkeä. Muussa tapauksessahan kompromissi ei synny. Kompromissihan perustuu siihen, että tullaan vastaan molemmilta puolilta PP e, e, e, hyväksyy CD ja E, ja CND ja E. Voidaan tietysti kuvitella, että A ja Benkin suhteen voitaisiin sitten saada jotakin aikaiseksi. CDE miel, mieluusti ja muutkin muutosesitykset aika pitkälle kelpaavat. No niin, tässä täytyy nyt lukea hieman rivien välistä, koska en nyt ihan tarkalleen ymmärtänyt, mitä peliä tässä pelataan, mutta olettaisin, että pääpelurit ymmärsivät tämän asian. Merci. Euh, je voudrais tout d'abord remercier... Kiitokset. Haluan kiittää herra Kristensenia tästä työstä. Kiitokset siitä, että otitte mukaan kaikki poliittiset ryhmät ja erityisesti vihreät tähän kompromissien rakenteluun, joka tällä kertaa oli varsin vaikeata. haluaisin korostaa sitä, että olen pahoillani, että emme menneet riittävän pitkälle, erityisesti mitä tulee näiden bonusten suitsimiseen ja että kysymys olisi kahdesta ja viidestä vuodesta tästä ajanjaksosta, jonka aikana pitäisi päästä vähenemiseen. Kuitenkin onnistuttiin menemään eteenpäin, erityisesti mitä tulee tällaisiin kultaisiin kädenpuristuksiin, tämän tyyppisiin muuttuviin palkion osiin tai muutoin yleensä palkkio- ja palkkapolitiikkaan ja myöskin siihen, että kaksi riippumatonta komiteaa tulisi asiaa harkitsemaan ja siihen, että otettaisiin huomioon myöskin sosiaalinen ja ympäristöllinen vastuu yrityksissä, kun arvioidaan sitä, kuinka pitkällä aikavälillä niiden suorituskyky kehittyy Arvoisat kollegat, näillä tarkistuksilla ja kompromisseilla toivon mukaan saamme teidät mukaan ja ehkä vielä voimme pikkuisen myöskin talousasianvaliokuntaa painostaa ihan ystävällisessä hengessä, että näistä meidän suosituksista me ei suinkaan tule pelkkä kuollut kirjain. Minä halusin puhua tästä kompromissista A koska ymmärrän, että tässä halutaan lähteä liikkeelle, aivan kuten Thomas Mann sanoi, mutta tässä todellakin liittyy tähän palkkiojärjestelmään liittyvä ongelma. Edellisessä elämässäni opin, että tällaiset palkkiovaltuuskunnat, niistä on keskusteltu jo pitkään – ja ne olivat olennaisia osia ehdotuksia silloin, kun ryhdyttiin puhumaan näistä hallintoasioista Euroopan unionin piireissä, siis ennen Baroson kautta Winterin mietinnön puitteissa. Silloin puhuttiin tällaisten komiteoiden perustamisesta. Ja sen jälkeen sitten, kun ryhdyttiin reagoimaan kriisiin, niin todettiin, että jopa Baselissa kysymys siitä, miten suhteutetaan tämä riskienhallinta tai riskien ennakointi ja palkkiokysymys, niin silloin sitten ryhtiin puhumaan vipuvaikutuksista riskienotossa ja niin edelleen. Eli minun mielestäni olisi hieman sääli, ja kaiken lisäksi esittelijäkin muistutti tästä Pittsburghissa. No tiedän, että amerikkalaiset eh, eivät eh, ole noudattaneet Pittsburghin johtopäätöksiä, mutta kyseessä kuitenkin on asiat, joita eurooppalaiset itse ottivat Pittsburghissa esille, ja täten olisi aika lailla paradoksaalista, että me itse emme sitten kunnioittaisi niitä sitoumuksia, joita olemme muilta pyytäneet. Tämä palkkiokomiteakysymys, kysymys, se on aivan selvästi nähtävissä G20 johtopäätöksistä. Ja sehän on vain pieni välietappi tällä matkalla. Eli todellakin toivon, että no en tiedä minkälaista liikehdintää tästä syntyy, mutta toivon, että onnistumme uudelleen harkitsemaan tätä kompromissi Aan osiota ja entistäkin enemmällä syyllä sen takia, että tämä on sellainen kysymys, joka keskusteluissa työnantajapuolen kanssa, jotka e- nämä eivät ole millään muotoa tabuasia, vaan jotkut työnantajat ovat jopa tietoisia siitä, että heidän täytyy tällainen hyväksyä, jos tämä nyt näin voin ilmaista, ja on rakenteita olemassa, jotka johtaisivat äh, luonnollisesti tähän suuntaan, eli tästä syystä olisi hieman sääli, jos nyt otamme huomioon herra Kristensenin mietinnön tiiviyden, jos tämä kompromissi ei menisi läpi. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei, joten annan puheenvuoron herra esittelijälle, jos hän haluaa vetää johtopäätökset. Tack för øh, Kiitoksia näistä kommenteista. Olen äh, sama, samaa mieltä puheenjohtajan kanssa siitä, että meidän on tehtävä äh, kaikkemme saadaksemme äh, sovun näistä kahdesta vielä puolittain avoinna olevista, olevasta kompromissiesityksestä. Mm, me voisimme tässä tuonnempana vielä Manin kanssa lyödä viisaat päämme yhteen ja pohtia näitä paria kompromissia A ja B. Teemme ainakin vakavan yrityksen sen siihen suuntaan. Kiitos. Très bien. Alors, si vous quittez tous les deux la salle, je ne... Eli jos te molemmat poistutte salista, niin en ryhdy tässä sitten mekkaloitsemaan sen takia, että kukaan ei ole enää tällä paikalla seuraamassa tämän, tätä työtä. Eli tästä äänestetään huomenna tästä lausuntoluonnoksesta. Ja ehdottaisin, että että nyt ryhdymme keskustelemaan herra Löhjöärikin tekstistä. Siitä on myöskin viisi kompromissitarkistusta. Haluaisin esittelijältä kysyä asiasta vastaavan valiokunnan työskentelystä, koska tässä on kysymys lausunnosta, jonka me laadimme oikeusasioiden valiokunnalle ja herra Leenen mietintö on saatavilla ilmeisesti vain englanniksi ja se jätettiin käsiteltäväksi vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Ilmeisesti 4. maaliskuuta se oli vasta saatavilla ja ehkä muistatte, että kun me tarkastelimme teidän lausuntoanne ensimmäistä kertaa, niin me halusimme varmistaa sen, että tämän oma-aloitteisen herra Leenen mietinnön sovellusalaa olisi rakennettu samassa hengessä kuin ne huolenaiheet, joita meillä on. Eli en tiedä, onko teillä ollut omalta osaltanne mahdollisuutta lähestyä tätä perustekstiä, jota meidän on tarkoitus täydentää, mutta huomiseen mennessä joka tapauksessa tätä täytyy tarkastella ennen kuin tästä ryhdytään äänestämään. Annan puheenvuoron esittelijälle. Hän voi esitellä meille nämä kompromissitarkistukset ja myöskin ne, jotka eivät tule katetuksi näiden kompromissien kautta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tämän lausunnon sorvaamiseen osallistuneet ja olen iloinen siitä, että olemme päässeet hyvään sopimuksen kaikkien ryhmien kesken, EPPn, ALDEn, äh, sosiaalidemokraattien, vihreiden ja UEN kesken siis. Mitä tulee näihin tarkistukseen, käyn ne temaattisesti lävitse. 456 äh, liittyvät nykyisen mallin, palkausmallin vastuullisuuteen rahoitussektorilla ja riskeihin. Ja senpä takia teimme näistä A-kompromissin, joka korostaa sitä, että että saadut voitot lyhyellä aikavälillä eivät ole millään lailla sidoksissa reaalitalouteen ja ovat itse asiassa tulleet saaduiksi säästäjien kustannuksella. En voi kahdeksaa ja yhdeksää tukea näitä kahta tarkistusta, koska tämän palkkiojärjestelmän vaikutus reaalitalouteen on todella kielteinen. Mitä tulee sitten tarkistuksiin 11, 12 ja 13, niin ne on yhdistetty kompromissiksi B, ja kysymys on uuden tyyppisestä rahoitusarkkitehtuurista, joka pohjaisi vakavaraisuus- ja eettisille säännöille, joita kansalliset valvontaviranomaiset valvoisivat, ja samoin myöskin eurooppalaiset viranomaiset valvoisivat, ja joilla olisi sitovat määräysvaltuudet. Ja on hyvin tärkeää, että työllisyysvaliokunnassa annetaan hyvin selkeä viesti sille, että tällaiset valtuudet, sitovat valtuudet luodaan, mitä tulee rahoitusalan viranomaisiin, valvontaviranomaisiin, ja tästä keskustellaan varmasti myöskin muualla Euroopassa ja maailmassa. Ja tästä syystä tuen 27 ja 28 rouva Beresiltä, koska se on tämän eurooppalaisen lähestymistavan mukaista. Sitten 14 ja 15 tarkistukset muistuttavat, että komissio on tehnyt suosituksia 31. huhtikuuta 2009 ja ne ovat kompromississa mukana ja ensimmäisenä etappina on, että pyritään mennä pidemmälle ja vahvistetaan sosiaalista ja ympäröllistä vastuusta, joita yrityksillä on ja 16 ja 17 kofferattilta liittyvät tähän, mutta myös 25 ja 26, jotka olemme sulattaneet yhteen kompromissiksi E. Sosiaalinen vastuu liittyy myöskin syrjinnän vastaiseen taisteluun, kuten tarkistuksessa 32 todetaan mukaan luken palkkatasa-arvo miesten ja naisten välillä tarkistuksessa 34 ja senpä takia tuenkin tuota tarkistusta. Sitten palkka Siihen on tullut paljon tarkistuksia 18-24 ja ehdotan, että niistä tehdään kompromissi D. Itse asiassa, jos nyt täällä olemme kaikki samaa mieltä siitä, että johtajien palkat ovat vaikuttaneet haitallisesti äh, ja johtaneet äh, suhteettomiin riskinottoihin, niin on hyvä käsitellä palkkausta äh, sillä tavalla, että, siinä, että se olisi vähän erilainen, että siinä olisi monenlaisia palkkauksen muotoja, erityisesti juuri nämä niin sanotut kultaiset kädenpuristukset tai bonukset ja niin poispäin. Ja tietysti myöskin kaikkien viranomaisten täytyy tulla tähän työhön mukaan. Ja saadut tulot, niitä on verotettava voimassa olla lainsäädännön mukaisesti ja itse asiassa tätä voitaisiin kutsua ikään kuin tällaiseksi kahden tulolähteen malliksi. Samoin myöskin verotusta on hyvä tarkastella, kuten 36 tarkistuksessa Baldaserilta ja Messneriltä ehdotetaan EPPstä. Ja tässä korostetaan sitä, että työllisyyden ja reaalitalouden tukitoimet ovat hyvin tärkeitä, kuten olemme sen jo todenneetkin, ja tuen juuri tätä, sillä tämän verotuksen tulot voisivat suunnata kohti sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden rahoitusta, jotka kuitenkin ovat joutuneet tämän taloudellisen kriisin ähm, takia hankalaan ähm, asemaan, ja niitä kuitenkin käytetään ikään kuin välineinä myöskin siitä eroon pääsemiseksi. Myöskin äh, palkkaus ja sosiaalisen ja ympäristöllisen vastuun kysymykset kattavat tai käsit käskevät, koskevat myöskin työntekijöitä ja heidän osallistumistaan valinnantekoon. Senpä takia en tue tarkistuksen 41 ja 42, jotka rajoittavat tätä aspektia ja olemassa oleviin sääntöihin, mitä tulee kuulemiseen ja tiedottamiseen. Työntekijöillä on oikeus uusiin oikeuksiin, kun ajatellaan, että he ovat hyvin vaikeassa kilpailu tilanteessa. Ja senpä takia mielestäni 39-40 ovat parempia tarkistuksia, koska ne vahvistavat niitä oikeuksia, joita työntekijöillä on. Ja myöskin niissä puhutaan äh, palkkauspolitiikasta, äh, mitä tulee investointeihin ja oikeuteen, oikeuteen työhön. Näiden suositusten äh, on sitten tietysti näyttävä yritystasolla ja senpä takia olen tehnyt tarkistuksen 25, jossa luodaan monivuotiset puitteet ainakin kolmeksi vuodeksi, jotta mutta todella voitaisiin arvioida, mitä sosiaalisia vaikutuksia tehdyillä päätöksillä on. Ja näiden puitteiden pohjalta on voitava arvioida palkkoja, ja jos arvioinnin tulokset ovat kielteisiä ähm, erityisesti, ja sen takia tuen herran Sogorin tarkistusta 40, äh, äh, mitä tulee tällaiseen äh, lähtörahaan, erorahaan. Olen pahoillani, että neuvottelut kompromissi D-stä jouduttiin tekemään sen ajatuksen kustannuksella, tavalla, että verotusta lisättäisiin ja että se olisi progressiivisempaa tuon vaihtuvan palkan osan osalta, jos tasaveroinen verotus niin tulojen kuin pääomankin osalta on todella tarpeen, niin samanaikaisesti voidaan huomata, että kriisi osoittaa sen, että pääoman verotus on erityyppistä kuin työn rahoitus. Ja sen on oltavakin näin, koska jos ajatellaan sosiaalista tehokkuutta tai taloudellista tehokkuutta, haluan kiittää teitä kaikista näistä huomioistanne ja tästä yhdessä tehdystä työstä. Merci. Kiitos. Sitten Rova Deli. Euh, euh, Haluaisin onnitella kollegaani Löhjärkiä erinomaisesta työstä. Haluaisin palata näihin tehtyihin ehdotuksiin. En nyt puhu tässä kompromissitarkistuksista, koska olennaisilta osiltaan ne tyydyttävät meitä. Olen iloinen, että tänään mustaa valkoiselta löytyy maininta tästä palkkakatosta, mutta pahoittelen sitä, että me emme onnistuneet mitään numeroa tähän asettamaan. Minun mielestäni olisi tullut asettaa joku maksimipalkka. Minun mielestäni tämä on sellainen ajatus, joka Yhdysvalloissa on muotoutumassa ja eurooppalaisella tasolla olisi hyvä, jos täälläkin piakkoin pohdiskeltaisiin tällaista. Ja minä olen jo tästä keskivertopalkasta puhunut monen otteeseen siis 44 000 euroa. Sitten mitä tulee kiinteä palkka ja muuttuva palkkio, no olen iloinen siitä ehdotuksesta, jonka esittelijä on tehnyt suhteessa näihin vihreiden ehdotuksiin, aivan erityisesti se kohta, jossa puhutaan syrjinnän vastaistaistelusta taistelusta ja miesten ja naisten välisestä palkkatasa-arvosta ja myöskin veroparatiisin vastaista taistelusta. Kiitos. Monsieur Cofferati. Herra Cofferati. Grazie Presidente. Voglio anch'io dire al collega... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin Learikia kiittää hyvästä hankalasta työstä kompromissihankkeet ovat noin sisällöllisesti kohdallaan. Tässä ovat tärkeitä, koska tässä pyritään sovittamaan yhteen kaksi kantaa, jotka aika hankala joskus saattaa niitä yhteen. Ensimmäinen vaatimus, jota tässä yritetään yhdentää, on saada jonkinlaiset eettiset olosuhteet palkanmaksuun, jossa se kytkettäisiin siis palkkio henkilön vastuuseen työtä hoitaessaan. Avoimessa, avoimessa ilmapiirissä. Avoimuushan tässä on puuttunut monen, monessa suhteessa. Palkkioperusteet ovat jääneet hämärän peittoon. Avoimuus edesauttaisi hyviä käytäntöjä ja johdonmukaista politiikkaa yrityksen taholta. Ja samalla se myöskin sitten kannustaa ihmisiä olemaan hyötymättä poikkeustilanteista omaan, oman etunsa tavoitteluksi, tavoittelemiseksi. Siis tasapaino tältä osin on tarpeen. Ja meidän pitää myöskin tarkastella äh, yleiseurooppalaisia standardeja, jonka ansiosta voimme tässä edetä, jotta äh, pääsisimme irti äh, perinteisistä kaavoihin kangistuneista malleista. Pankkien rahoitusjärjestelmä, teollisuuden ja palvelusektorin palkkarakenne on vääristynyt ja pitkään. Pitäisi olla jonkinlainen yhdenmukaisuus, yhteneväisyys tehdyn työn ja siitä maksettavan korvauksen välillä. Minusta meidän pitää taistella sitä ajatusta vastaan, että, että jollakin tavalla vaan tuotto hinnoitellaan. Voitaisiin ajatella paluuta tällaiseen yhteisölliseen vastuuseen – Eh, monet yritykset eh, ovat lanseeraamassa eh, sellaisia palkkajärjestelyjä, jotka eivät millään muotoa kuvasta niiden, niiden takana piilevää itse työtä ja työnkuvaa. Emme me tietenkään halua kahlita järjestelmää, emme halua pelkästään usuttaa ihmiset oikealle tielle pakottein, vaan pyrimme tietyin pakollisin kuvioin ja tällaisin moraalisin kannustimin saada ihmiset oivaltamaan, mikä on oikeanlaista käyttäytymistä. Herra Lairik on tehnyt tässä hyvää työtä ja tasoittanut tietä tulevaisuuteen. Minusta tämä meidän saavutuksemme on nyt sellainen ja tässä vaiheessa, mistä kannattaa nostaa hattua. Kiitos, herra Kotsman. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Kiitoksia. Meidän oma, oma varjoesittelemme Geiser on Washingtonissa muissa teissä. Hän on pyytänyt minua e, es, es, es, edustamaan häntä. Maisner on voittaa ottaa tiettyjä seikkoja ottamaan esiin tässä ei kannata kuitenkaan sortua yli reaktioihin, vaikka mitä nyt on tapahtunutkin. Siis saa ryhtyä soveltamaan jotain äh, tällaista valtiollista hallintamallia. Tässä näkyy suhteellisuus, äh, suhteellisuus on hämärtynyt tässä tilanteessa meillä on hyvin erilaisen rakenteen varustettuja yrityksiä. Kysymyksiä meillä on jättiläisyrityksiä, sitten pieniä ja keskisuoria yrityksiä, joissa palkkapolitiikka on hyvinkin erilainen. Meidän ei aina pitäisi vain tuijottaa pelkästään näitä amerikkalaisia e, ylisuuria e, järjettömiä palkkiojärjestelyjä, kun, kun kumminkin keskimäärin ää, esimerkiksi eh, vaikkapa kemian teollisuudessa, eh, suurissakin yrityksissä, puhumattakaan sitten eh, kauppasektorin, yksityisen sektorin muita yrityksiä, joissa välttämättä ei tällaisiin äärimmäisyyksiin sorruta. Meidän tästä täytyy verrata paitsi yritysten omaan tuntoon, vaan myöskin tehtävä heille selväksi, mikä on eettistä ja mitä ei. Jos ajatellaan vaikkapa työntekijöiden edustajia. Saksassa on äh, äh, keskusteltu palkoista vaikkapa äh, yrity, voitaisiin keskustella vaikka yritysten yhtiökokouksissa. Ja se olisi yksi, yksi askel eteenpäin tämän vallan delegoimisessa, koska siellähän on kysymys heidän pääomansa käyttämisestä. Jotkut muutosesitykset eivät sen vuoksi ole, ole ei aivan hyväksyttävissä – me, meidän ja EPPn varjo, varjoesittelijämme esittelijät ovat sitä mieltä, että kompromissit ovat kannatettavia, jotta saadaan hyvä lopputulos aikaiseksi. Merci, madame. Kiitos, rouva Pascal Gruny ja sen jälkeen herra Helmer. Presidenta. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minua kiinnostaisi kiinnostaa kovasti tämä herra Lyörikin lausunto. On totta, että tämän rahoituskriisin ja nyt tämän taloudellisen ja sosiaalisen kriisin myötä, joka on johtunut pankkien huonosta johdosta, niin nyt on tarkasteltava tarkemmin sitä, kuinka varoja oikein hallinnoidaan. Mitä tulee palkkaukseen, olen samaa mieltä siitä, että sen täytyy olla realistista suhteellista ja että sen täytyy olla sidoksissa vastuisiin sekä tuloksiin ja että palkkauksen täytyy voida olla hyväksyttävä myöskin kansalaisten silmissä, mutta en ole ollenkaan samaa mieltä siitä, että laitettaisiin joku tällainen katto palkoille, koska silloin joudutaan miettimään kaikenlaisia liikevaihtoja sun muita asioita ja tämä on hyvin vaikeaa. ja mietin, josko kollega ennen kuin hän sitten miettii tässä näitä pankkia vastuuhenkilöitä, jotka joutuvat ottamaan valtavia riskejä, joilla on todella suuri työ, niin eikö tässä nyt olisi parempi kuitenkin miettiä vaikkapa sellaisia seikkoja, jos tekee jotakin virheitä työssään, ehkäpä Voimme tässä ottaa esimerkkiä Yhdysvalloista vaikkapa. Mielestäni tässä on hyvin mielenkiintoisia seikkoja tässä lausunnossa. Valitettavasti en voi äänestää kaikkien seikkojen puolesta, koska tämä on liian sitova, mutta 16 tarkistus on mielestäni hyvä, koska se vastaa hyvin siihen, mitä minä toivon. Toivon mukaan, että meillä olisi pakollisia toimenpiteitä, mutta jossa kuitenkaan ei olisi mitään selkeitä kattoja tässä oma osuuteni. Monsieur Elmer, puis monsieur... Kiitos herra Helmer ja sitten Thomas Mann. Sorry, I didn't quite catch the name. En saanut tuosta nimestä oikein selvää. Rouva puheenjohtaja, suurkiitokset tästä. Kuuntelin oh. ilman mikrofonia. Niin, minä puhun omaa kieltäni, jos teille sopii, rouva puheenjohtaja. Niin, olin sanonivani, että olen täysin ällistynyt tästä keskustelusta, koska ensin mietin, mitä tällä termillä deontologinen tarkoitetaan, koska olen opiskellut englannin kieltä 65 vuotta, enkä ole koskaan törmännyt tähän sanaan. Oletan, että se on englantilainen sana, mutta en kyllä tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Ja koko keskustelu perustuu olettamukselle, että pankit ja muut rahoituslaitokset ovat täysin vastuussa niistä ongelmista, joita meillä on edessämme ja meidän tulisi ehkä muistuttaa mielimme se, että tässä ei ollut yksinomaan syypäinä pankit ja rahoituslaitokset, vaan tämä lähti liikkeelle Yhdysvalloista Jimmy Carterin ja hänen seuraajiensa toimista, koska hehän kannustivat lainanantolaitoksia lainaamaan sellaisille, joilla ei ollut varaa maksaa lainoja takaisin. Ja tästä syntyi sitten tämä asuntokupla ja Greenspan oli vallassa aivan liian pitkään ja myöskin johtivat tähän kuplaan, joka saattoi meidät tähän koko sotkuun. Varmaankin rahoituslaitoksessa tehtiin vääristä, väärinlaisia päätöksiä. Eli jäsenvaltioiden täytyy laatia rahoitusmarkkinoiden politiikkaa ja asettaa korkoja ja hallinnoida rahoitusmarkkinoita. Tämä ei kuulu valtiolle eikä parlamentille eikä tälle valiokunnalle laatia tällaista lainsäädäntö, jolla hallinnoidaan rahoituslaitosten palkkiotasoja. Tässä nyt halusin nolata herra Kreutzmannin olemalla samaa mieltä siitä, mitä hän sanoi, mutta valitettavasti hän on poistunut salista, mutta hän on aivan oikeassa. Hän sanoi, että yritysten täytyy päättää omasta palkkiopolitiikastaan, ei tämä valiokunnan, eikä tämä asia kuulu myöskään Euroopan unionille asettaa verotuksen tasoa. Olen kuullut puhuttavan siitä, miten veroja tulisi nostaa ja miten tätä sitten toteutettaisiin. Eli tässä on puhuttu kaikenlaista hypoteettista veroista ilman, että niille olisi löydetty minkäänlaista oikeutusta. Euroopan unionissa eikä tässä valiokunnassa me emme voi tehdä päätöksiä siitä, mitä veroja tulisi nostaa ja miten näitä verorahoja tulisi sitten käyttää. Tämä on aika lailla skandaalinomaista ja jopa absurdia. Eli minulla tulee olemaan suuria vaikeuksia tukea näitä äh, mietinnön ehdotuksia tai kompromissitarkistuksia. Merci, euh, Kiitokset, hyvä kollega. Tässä vieressäni istuu kreikan kielen asiantuntija, joka sanoo minulle, että tämä termi deontologia tulee vanhasta kreikasta. Ja luen tässä teille sen määritelmän, jonka löydän omasta pienestä sanakirjasta, niin siis se on ammattimaailmaa säänteleviä sääntöjä, erityisesti tämä liittyy lääketieteeseen ja tänä päivänä tätä sovelletaan kaikkiin ammattikuntiin, eli varmaankin myös sitten rahoitusmarkkinoihin. Thomas Mann ja hänen jälkeensä sitten Roa Mora. Kiitoksia. Minäkin englanniksi sanoin, että Madam Chair, vaikka vaikka itse asiassa pitäisi ranskaksi olla Madame Le Président, vaikka suinkaan Madame ei mikään Le ole. Niin, kuten Kreuzmann ei nyt enää päässyt paikalle, se ei eh, liity siihen suinkaan, että, että, että, hän olisi kiinnostunut tästä tilanteesta, vaan hän, hän joutui toiseen valiokuntaan vielä varmaan vähän tärkeämpään kysymystä, kysymysten äärelle. Niin, on yrityksiä, jotka ovat, kantavat äh, vastuuta, ovat, ovat äh, yrityksiä, jotka kantavat vastuunsa myöskin vaikoina aikoina, ja sitten on yrityksiä, jotka eivät kanna. Äh, tämä kaikki, mikään näistä ei liity siihen palkkaukseen sinänsä. Jos ajatellaan, että yritykset antavat panoksen myös sosiaalisella markkinataloudella, niillä on tietysti myöskin vastuussa sitten tästä palkkaa Palkkapolitiikassa Minulla oli tilaisuus tässä kriisin pahimmassa syövereissä käydä keskusteluja erään johtavan pankin edutuksen kanssa näistä palkkioista ja bonuksista. Me, me Yhdysvalloissa ja Euroopassa maksamme bonuksen vain siinä tapauksessa, että asiakas pysyy ne, vähintään neljä vuotta. Ei mikä, no, nopeasta nopeasta, nopeassa tahdissa minä olen no, ostanut halvalla ja mennyt kallilla, tehnyt sinä voiton. Sillä ei mitään bonuksia ansaitse, vaan pitkäjännitteisyys, kumppanuus, yrityskumppanuus on, on näille bonuksille pohjana. Pidän sitä tärkeänä, että just tällainen kestävyys, pitkäjänteisyys ovat tällaisen palkkiopolitiikan pohjana. Se on arvokasta. Ei sillä tämä palkkojen suuruus tähän liity. Se on yksi asia. Jos, jos työnantaja kan, kantaa äh, vastuunsa ja työntekijä kantaa vastuunsa, silloin ne tarpeensa äh, kohtaavat. Jos ajatellaan tätä äh, kriisi, kriisissä tietysti käyttää rahoja, joita on sitten hyvinä aikoina hansaittu, se on ihan eri asia sitten. Se ei liity tähän asiaan ollenkaan vertailtavuus ei toimi, kun kaikki, koko yritysmaailma on hyvin erilainen. Tämän eet, eettinen vastuu on toinen asia, sille saatte kyllä tukemme. Me, meillä on PVPstä muutamaakin muutosesitys tehty, jolla saadaan tämä mietintö vieläkin tasapainoisemmaksi. Merci beaucoup. Kiitos rouva Moha ja hänen jälkeensä rouva Deli. Äh, hän on pyytänyt toistamiseen puheenvuoroa. Yleensä tätä ei sallita, mutta koska aika on, niin sallitaan rouva Mohan. Äh, kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä lausunto on kaiken kaikkiaan hyvin kiinnostava, äh, kun ajatellaan tuota taloudellista tornadoa, joka on pyyhkäissyt koko maailman ylitse. Olen samaa mieltä siitä, mitä Thomas Mann sanoi tuossa ihan äskettäin ja siitä, mitä Pascal Gruny tuossa myöskin sanoi. Uskon, että pitää välttää sitä, että kaikki äh, niputetaan roistojen sakkiin koska onhan myöskin ollut sellaisiakin ihmisiä, kuten äsken sanoitte, jotka ovat noudattaneet deontologisia ja eettisiä sääntöjä pankeissa ja äh, on ollut selkeät säännöt myös ja äh, ne on täysin ymmärretty ja hyväksytty kaikkien tasolta. Toisaalta taas meidän on myöskin kunnioitettava myöskin täysimääräisesti tätä hyvin dynaamista miljöötä, koska tietysti he luovat työtä ja tietysti työstä saadaan palkkaa ja työntekijät, palkansaajat näissä instituutioissa tätä kautta voivat elää niin, että tarvitaan tietystikin valvontaa, ohjausta, mutta noudattaa eettisiä sääntöjä samoin ja pitää pyrkiä liikaa suitsimasta sitä, tätä toimintaa, jota ei palkoissa mentäisi liian sitovaan säätelyyn, joka saattaisi jarruttaa tätä taloudellista dynamiikkaa, jota kuitenkin tarvitsemme. Pieni säätely ei ole pahasta, mutta liika sääntely varmasti olisi suuri karhunpalvelus yhteisille intresseillemme. Sitten tarkistus 16. Henkilökohtaisesti äh, olen aivan samaa mieltä kuin mitä Rova Gruni äh, tässä kohdassa. Rova Deli. Haluaisin vain muistuttaa, että kahdessa vuodessa tämä kriisi on maksanut yli 10, tuha, 10 miljoonaa työpaikkaa. Ja samaan aikaan olemme todenneet, että nämä käytännöt, jotka ovat täysin epäsopivia, siis bonukset ja muut sitissä. Bonukset ovat kasvaneet yli 50 prosentilla. Puhutaan seitsemästä miljardista eurosta ja Pariisissa on kyse on miljardista eurosta. Eli tässä puhutaan deontologiasta, siis eettisistä säännöistä tässä hetki sitten viitattiin Yhdysvaltoihin. Haluaisin muistuttaa yhdestä asiasta. Kriisin aikaan vuonna 1952 Roosevelt asetti tällaisen maksimaalisen veron ja tällä epätasa-arvoja rikkaiden ja köyhien välillä saatiin alennettua. Eli eettisyydessä on myöskin kysymys yhteiskunnallista oikeudenmukaisuudesta. Ja tässä on kysymys rahoitusmarkkinoiden äh, eettistä säännöistä ja ehkä seuraavassa direktiivissä sitten ryhdytään sääntelemään jalkapalloilijoiden palkkioita. Herra Clark. Yes, thank you, Madam President. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minäkin olen kamppaillut tässä äh, tämän terminologian kanssa tässä keskustelussa, mutta A-johdantosan kappaleen mukaisesti tässä sanotaan, että deontologia Äh, liittyy avoimuuteen, riskien hallinnointiin ja äh, siihen, äh, kuinka pidetään huolta osakkeenomistajien oikeudesta. Saanko jatkaa, arvoisa puheenjohtaja? Niin, te puhutte, luette tästä Leenen mietinnöstä. Puhun tässä teidän kieltänne, eli ette tarvitse kuulokkeita. Siis luette Leenen mietinnöstä. Tämä on asiasta vastaavan valiokunnan mietintö ja se ei ole se, josta me tässä keskustelemme. Niin, mutta tässä kuitenkin selitetään, mistä on kyse deontologiassa. Siitähän me tässäkin puhumme. Saanko jatkaa? Kun siis deontologia on tätä, mitä äsken tuossa luin ja mitä tästä keskustelusta on käynyt ilmi, niin on varmasti aivan oikein, että bisneselämä ottaa onkeensa niiltä, ihmisiltä, jotka ovat tätä analysoineet ja tehneet jotakin ehdotuksia, mutta tämä, että pakotetaan heidät toimivan tietyllä tavalla äh, ja että järjestetään heidän tekemisensä ja sanotaan täällä, että mitä heidän pitää tehdä, jotta he voisivat äh, saada aikaiseksi puitteiston. Äh, siis tämä on aivan eri juttu ja en halua millään lailla olla sen asian kanssa tekemisessä. Neuvot ovat ihan ok, mutta pakottaminen ei käy. Kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ähm, ich möchte nur noch eine einzige Ergänzung. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Vain pieni lisäkommentti. En aio toistaa sitä, mitä täällä on jo sanottu, mutta on yksi ulottuvuus, joka minun mielestäni on hyvin tärkeä. Ja tämä liittyy valtavirtaistamiseen. Tässä viittaan naisiin. Ja tämä sukupuolten välinen valtavirtaistamisasia, sen tulisi heijastua tästä mietinnöstä. Komission tulisi hoitaa tehtävänsä, jonka mukaan sen tulee edistää naisten asemaa johtoasemissa. Minun mielestäni tämä on sellainen ulottuvuus, joka tulisi ottaa huomioon myöskin tässä mietinnössä. Kiitos. Euh, Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Provincias de Rossa. Uh, thank you. I just, um... Kiitos. Äh, tästä deontologasta vielä ja siitä väitä sitä, että ei se olisi mukaan englantia. Voisin äh, muistuttaa Hella Helmeri, että englannin kieli, äh, joka on sitä minun äidinkieleni, vaikka olenkin irlantilainen, 50 prosenttia sanais, englannin sanoista juontuu ranskasta. Mais le, le français a quelques racines niin no, Ranskalla on taas sitten yhteisiä juuria Kreikan kanssa. Kuten usein sanotaan, niin nämä kielet ovat meidän kulttuuriperintöämme. Ja huomioin, että monen kielen kohdalla juuret juontavat latinaan ja välimerelle, josta löytyvät myöskin sivilisaatiomme perustat. Nekin löytyvät tuolta Välimeren ympäriltä. Eli nämäkin tulisi aika ajoin muistuttaa mieliin. Niin, onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän liittyen? Jos ei, niin annan puheenvuoron vielä lopuksi esittelijälle. Simplement, je veux vous remercier. Niin, haluan vain kiittää kaikkia tähän keskusteluun osallistuneita ja pari huomiota tietysti tämä kysymys eri yrityksistä ja tietystikään tämä ei koske pienen tai keskisuuren yrityksen johtajaa, koska he eivät monesti saa paljonkaan enemmän palkkaa kuin omat työntekijänsä tai saavat kenties saman verran, niin että tietysti tämä ei koske heitä. Sitten toisekseen, mitä tulee siihen, pitääkö säätää lakeja vai ei. No, tästä me keskustelemme, laadimme tästä lausunnon. On hyvä tietää, mitä me haluamme. Jos me emme ole kansan valitsemia edustajia, joiden täytyy jollain lailla päättää EUn hallinnoinnista, niin, niin Tietystikään tätä keskustelua ei kenties pidä käydä, mutta jos ollaan sitä mieltä, että on organisoitava EUn toimintaa ja tehtävä lainsäädäntöä, niin silloin, ja tämä on edustuksellista demokratiaa, mehän olemme täällä kansan edustajia, muutoin asiat jätetään levälleen, mutta totean, että näin ei ole koska joku tässä äsken huomaattikin, jonka, että koko ajan verotetaan. Ja minusta tuntuu siltä, että Kreikkaa erityisesti rokotetaan ah, tässä nyt aika rankasti. Kysymys on ALV lisäarvon verottamisesta, mutta kuitenkaan tietenkään ei ole tarkoituksena rasittaa entistä enemmän heitä, jotka ovat tämän tilanteen aiheuttaneet. Sitten toinen huomio, tässä nyt keskustelemme aiheesta, josta keskustellaan myöskin monissa muissa tärkeissä yhteyksissä, ehkä on tärkeimmissäkin tilanteessa vaikkapa G20 puitteissa ja eilenkin ECOFIN asiasta puhui. Ja sama keskustelu on käynnissä myöskin Yhdysvalloissa niin, että varmasti kaikki huomaavat, että on hyvin tarpeellista todella tehdä päätöksiä, jotka ovat lainsäädäntöä tai ainakin lainsäädännön kaltaisia, että saadaan jotakin järjestystä tähän viidakkoon, koska mm, minä tietysti olen viidakollakeja vastaan mm, ja mm, ei voi olla niin, että uhrit ovat aina samoja, vaikka he vain tekevät omaa työtänsä taatakseen elantonsa ja eläkkeensä niin, että haluan kiittää teitä tästä rakentavasta keskustelusta. Kiitos. Tästä lausuntoluonnoksesta äänestetään huomisessa äänestysosiossa. Ja nyt pääsemme kohtaan seitsemän. Annan puheenvuoron kollegallemme Sergio Coferatille. Hän on laatinut lausunnon talousasioiden valiokunnalle ja aiheena on julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys elpyvässä taloudessa. Puheenvuoron esittelijällä. Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare tutti i colleghi che hanno commentato. Kiitoksia kaikille kollegaille, kollegoille, jotka ovat lähettäneet kommentteja saamastaan tekstistä ja, ja tehneet siihen muutosesityksiä hyvän yhteistyön hengessä. Niistä olin kovin tyytyväinen. Suurin osa tehdyistä muutosesityksistä puheenjohtajan ja muiden kynästä ovat, olivat sen, sen mukaisia, mm, mitä tässä omassa tekstissänikin ajoin takaa. Hyvin myönteisessä hengessä. Näin ansio, sen ansiosta olen kyennyt laatimaan tiettyjä kompromisseja ja <clears throat> tuomaan tai kehittelemään ratkaisumalleja, joiden ansiosta toivottavasti yhteisymmärrys saavutetaan. Ne muutosesitykset, joita en katso voivani hyväksyä, esimerkiksi Roa Figureiron, äh, koska siinä äh, meidän perus, äh, peruslähtökohtamme ovat aivan erilaiset, ihan oikeutetut näkemyserot tietenkin ovat kysymyksessä – mutta kuitenkin eh, tämä eh, on hyvin kaukana eh, omastani kumminkin. Näin on ollen edustaja Figureidon kommentit ovat sellaisia, joita minä en voi hyväksyä, mutta mutta äh, muista olemme ymmärtääkseni löytäneet äh, hyvän kompromissin. Muu, muun asia kuitenkin ansaitsee vielä lisää huomioon. Se liittyy käymämme keskusteluun asioista äh, tai kahdesta kompromissista käymämme keskusteluun, joissa näytti yhteisymmärryksen löytäminen olevan erityisen hankalaa kompromissi C ja E ovat kysymyksessä. Aihe, josta ei syntynyt yhteisymmärrystä, on sama c ja e että pane pahaksenne, äh, jos palaan vielä äh, ajassa taaksepäin niihin seikkoihin, joista e-, ei, ei, ei äh, löytynyt sopua, eli tämä palkkakysymys. Aika samantapainen aihe kuin mistä aiemminkin keskusteltiin – haluaisin äh, painottaa kompromissin avainkysymyksiä, avainkohtaa. Äh, näinä ankeina kriisin aikoina on aivan erityisen tärkeää, muutenkin toki tärkeää, mutta nyt aivan erityisen tärkeää pystyä käyttämään instru- instrumentteja, joiden ansiosta voimme äh, jakaa syntynyttä varallisuutta, syntynyttä varallisuutta äh, tasapuolisemmin työehtosopimusneuvottelujen ja äh, kautta esimerkiksi, taikka siinä tapauksessa, että varoja jaetaan hyvinvointikohteisiin, missä pääperiaatteena, päätavoitteena on arvo, arvokkaan ihmiselämän takaminen. Ihmisten elinolosuhteita voidaan puolustaa monin tavoin muutenkin kuin palkan kautta. Nämä välineet vaihtelevat maittain, mutta pääperiaatteena, avainkysymyksen avainkohtana on se, että kaikille pitäisi – tarjota elin, äh, elämisen arvoinen elämä, ihmisarvoinen elämä instrumenteista, välineistä liittymät, äh, riippumatta, kunhan ne ovat riittävät äh, eri valtioiden sosiaalipolitiikka on yksi avainkysymyksiä, mutta niin on myöskin toisaalta sitten sopimuspolitiikka, työehtosopimuspolitiikka, jossa säännellään paitsi palkkoja myöskin eläkkeitä. Tietenkin palkan pitää kuvastaa henkilön am- ammattitaitoa, e, hänen antamaansa työpanosta, ajatellen nyt lähinnä tietysti työ, työ, työssä vietettävää aikaa sekä sitten henkilön ö, e, tuottavuutta hänen ö, e, tekemänsä työn kautta. Näin ollen työn tuloksen, tuottavuuden ja palkan välillä pitää valita tasapaino. Tämähän ei tietenkään merkitse mitään autonomista kahdenvälistä suhdetta työntekijän ja työnantajan välillä, vaan siihen kytkeytyy koko joukko eh, kriteereitä ja hyviä käytänteitä, Tähän olen yrittänyt pyrkiä kompromissiesityksissäni. Ei, ei, pidä, ei, ei, tarkoituksena ei ole tässä mestaroida ja laatia jotakin, joitakin hyvin tiukkoja sääntöjä. Minulla on jonkin verran ammatillista kokemusta jo ehtinyt kertyä. Ja tiedän, että moinen, moinen kirja säännöstö ei toimisi Edustaja Figureiron äh, kommentteja lukuun ottamatta lähes kaikki muut muutosetykset voin hyväksyä, koska ne ovat hyvin myönteisiä hengeltään. Merci, Monsieur Elmer. Kiitos sitten, Uh, well, thank you very much, and perhaps... kiitokset ja ehkä nyt minun tulisi kutsua teitä Madam Presidentiksi. Ehkä se tyydyttäisi kaikkia. Haluaisin kiittää herra Koferaattia tästä erittäin hyvästä työstä, jota hän on tehnyt, mutta kun nyt tarkastelen näitä ehdotuksia ja kompromissi tarkistuksia, niin mieleeni juolahtaa se, että mitä tämä mietintö muutettuna saa aikaan? Se saa aikaan sen, että me toteamme, että no yhtäältä meillä on vakava ongelma ja jäsenvaltioiden täytyy saattaa veroasiansa kuriin ja tämä tarkoittaa menoleikkauksia, mutta sitten samaan hengenvetoon sanomme, että by the way, tällä osa-alueella ei voida leikata eikä tuoltakaan voida leikata. Eli en oikeastaan ole varma siitä, mitä uutta tässä nyt on sitten tuotu talousongelmien ratkaisuun. Me olemme asettaneet kaksi tavoitteita, jotka ehkä ovat toivottavia, mutta epäyhteensopivia. Ja suurin osa EUn hallituksista, niiden täytyy todellakin leikata menojaan tilanteensa parantamiseksi, mutta näin ei voida tehdä ja sitten samaan aikaan luetella mm, koko joukko osa-aluetta, jossa leikkauksia ei voida tehdä, koska sittenhän seurauksena on se, että leikkauksia ei voidakaan tehdä. Eli tässä täytyy tehdä päätös, joko leikataan tai ei leikata. Ja aivan erityisesti tässä pistää silmään se, että kun tarkastelen näitä tarkistuksia, suurin osa mm, ne tuovat mukanaan uusia tavoitteita, uusia lauseita, niin tästä tulee tällainen tyypillinen joulukuusi, johon jäsenet ja aivan erityisesti vasemmiston jäsenet voivat ripustaa kaikki eh, lempikoristeensa, jotta heidän joulukuusensa on kauniisti koristeltuna. Eli nämä ovat asioita, joita he olivat pyytäneet joka tapauksessa, mutta he pyytävät näitä aikana, jolloin hekin tunnustavat, että valtioiden kyky tukea tällaisia tavoitteita ovat hyvin rajallisia. Eli loppuksi sanoisin, että en oikeastaan ymmärrä, mihin tämä mietintö joko tällaisena tai muutettuna. En oikeastaan tiedä, millä tavalla tämä tuo jotakin positiivista tähän ongelmalliseen tilanteeseen tai siihen ongelmalliseen, ongelmalliseen tilanteeseen, joka Euroopan kansalaisilla on tällä hetkellä edessään. Kiitokset tästä panoksesta keskusteluumme sitten herra Handel. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, ich will drei Themen ansprechen. Kollegat, puhuisin kolmesta eh, teemasta. Olen eh, esittelee erittäin kiitollinen siitä, että hän tänne sosiaaliturvajärjestelmät eh, ovat osoittaneet tehokkaan tehokkaaksi tämän kriisin aikana ja että, että niiden toteuttaminen edellyttää vankkaa rahoituspohjaa, kun hän sen ilmaisee. Että tässä ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään järjestelmistä, jotka on kysymys sosiaaliturvan tarjoamiseen Ajatellaan vaikka tässä esimerkiksi eläkevakuutusta, se puuttuu, puuttuu tästä yhteydestä, sitä voitaisiin ehkä vähän, sen roolia voitaisiin vielä korostaa sitten kohdassa C vielä. Olisin toivonut, että, että esittelijä olisi tar- tarkemmin viitannut se komissaari Almunian työhön tämän valiokunnan suuntaan. Hän on täällä ollessaan ilma, ilma, e-, ilmaissut selkeästi, että eläkeikä e-, on nostettu useissa jäsenmaissa jo 67 vuoteen ja että, että eläkeiän edelleen nostaminen on välttämätöntä e-, tulo- ja menoarvioon ylläpitämisen, tasapainon ylläpitämisen vuoksi. Kolmas huomio esitteli tyrmäsi kollegan Illa Figoreidon muutosesitys noin hyvin yliolkaisesti. Tämä ei välttämättä ole ihan oikea lähestymistapa. Päinvastoin esimerkiksi muutosesitys yhdeksässä on Figureido selkeästi määritellyt tällaiset työntekijän oikeuksia kunnioittain työllisyyden tekemisen, työntekijän arvostuksen parantamiseen, kannustamiseen ja näin laadukkaiden kaikkien saatulla julkisten palvelujen kehittämiseen. Äh, tällä tavalla juuri äh, äh, voidaan parantaa köyhien ihmisten tilannetta, koska tässä on että julkiset varat ovat erityisen tärkeitä nimenomaan köyhien asioiden vastaisessa taistelussa. Tämä, äh, tämä olisi hyvä ottaa myöskin sitten esittelijän selkeästi mietinnössään esille. Merci. Äh. Kiitos. Madame Jaslowiecka. Rouva Jaslowiecka. Much is... Kiitos. On paljon helpompi sanoa vain Dana on paljon helpompi, jos sanotte vain Dana, koska tiedän, että minun sukunimeni on todella vaikea <laughs> lausua. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra Koferaatin laatima lausunto julkisen talouden pitkän kestävyydestä elpyvässä taloudessa, niin tietysti julkisen talouden eh, likviditeetin merkitys on tärkeä. Tietysti myöskin otettava huomioon eh, elinjään pitkittyminen eh, kansan ikääntyminen ja solidaarisuus eri sukupolvien välillä ja se, että seurataan julkisen talouden tilaa ja sitoutumista eläkkeeseen. Minä olen ottanut yhdeksän, tarkist, yhdeksän tarkistusta eri tämä erityisesti juuri eläkejärjestelmien uudistamiseksi te puhuitte kahdesta pilarista näiden järjestelmien rahoittamiseksi. Minä ehdottaisin kuitenkin kolmea julkista taloutta, rahoitusmarginaalia ja palkkajärjestelmiä. Mielestäni tämä olisi paljon laajempi järjestelmä ja tältä osin voitaisiin eläkejärjestelmät rahoittaa. Sitten toinen tarkistus liittyy maahanmuuttopolitiikkaan. Teidän, teidän mielestänne kysymys on siitä, kuinka autetaan jäsenvaltioiden väestö ongelmissa, mutta minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi paremmin pyrkiä käyttämään inhimillisiä voimavaroja hyväksi ja rikastuttaa niitä eikä lähteä hakemaan tämän tyyppisiä ratkaisuja. Sitten haluaisin korostaa aika tärkeätäkin seikkaa, mm, kun ajatellaan seurantaa, julkisten varojen käytön seurantaa – suhteessa nykyisiin tai tuleviin sitoumuksiin ja erityisesti sosiaalisiin sitoumuksiin. Olen hyvin kiitollinen siitä, että olemme voineet tehdä yhteistyötä, oikein hyvää yhteistyötä. Herra Kofferati on tehnyt kuusi kompromissitarkistusta ja kaikissa niissä ehdotatte samaa ratkaisua kuin mekin mitä tulee A, B, C ja D kompromisseihin, niin olemme niistä täysin samaa mieltä. Mutta äh, mitä tulee C, E ja F, C, E ja F kompromisseihin, niin jotkut näistä tarkistuksista ovat täysin vastakkaisia meidän ryhmämme kannan kanssa. Ja senpä takia emme halua näitä kompromisseja tukea. Voin selvittää miksi. Kun ajatellaan kompromissi C, että emme voi hyväksyä sitä, että viitataan äh, finanssipolitiikkaan, joka äh, tällä tavalla äh, suojaisi palkkoja tai työttömyyskorvauksia. Te sanoitte, että on vaikeaa ymmärtää, miksi me emme ole puolesta. Ja selitän tuossa kohta, mutta mitä tulee kompromissiin E, niin emme hyväksy äh, Äh, sitä, että viitataan siihen, että tuettaisiin äh, tällaisia äh, oikeudenmukaisia palkkoja. Mielestäni olisi hyvä määritellä, mitä tarkoittavat tämmöiset oikeudenmukaiset ja kunnon palkat. Muuten saattaa olla tätä, että tekstiä tulkitaan eri tavoilla ja se voi johtaa täydelliseen kaavokseen. Ja sitten kompromissi F, tässä viitataan ehdotetun julkisten varojen politiikkaa, rahoituspolitiikkaa, joka pohjaisi tulojen jaolle kansallisella tasolla. Tätä ei voida hyväksyä. Kriisi on osoittanut, että juuri niissä maissa, joissa muutoksia on tehty, muun muassa juuri eläkejärjestelmissä, niin näissä maissa kriisi on ollut helpompi. Meidän täytyy siis oikeastaan etsiä ratkaisua, sellaista ratkaisua, joka ei millään lailla heikentäisi eläkeläisten elämää. Päinvastoin sitä pitää pyrkiä parantamaan kaikenlaisilla uudistuksilla ja muutoksilla. Olen pahoillani ja pelkään, että se mitä ehdotatte, niin itse asiassa jäädytäisi jo olemassa olevat periaatteet, ja se olisi hyvin vaarallista, ei pelkästään taloudelle, vaan myöskin edunsaajille, ja tästä syystä emme näitä kolmea kompromissia tuo ja toivon mukaan olen myös vastannut kysymyksiin. Kiitos. Ähm, Madame Ovir. Rouva Ovir. Thank you. Mä kasutan võimalust. Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Koferatia hänen lausunnostaan voin todeta, että 99 prosenttisesti tämä asiakirja on hyvinkin hyvässä tasapainossa. Ja meidän poliittinen ryhmämme asettuu tämän lausunnon taakse. Me olemme sitä mieltä, että meidän täytyy yhdistää työttömyyden vastaisen taistelun elvytyspolitiikkaamme on selvää, että, että laadukkaat työpaikat parantavat investointitehokkuutta. Ja nämä, näissä tässä lausunnossa puhut, viitatut tai esitetyt kommentit budjettipolitiikasta ovat hyvinkin loogisia kompromisseista en osaa vielä sanoa mitään sen kummempaa. Äänestys on huomenna ja sitten nähdään kuinka käy. Yksi kysymys kuitenkin minulla olisi. Edustaja Lin teki joitakin muutosesityksiä ja en nyt ymmärrä, miksi herra Koferaatti ole hyväksynyt muuta esitystä neljä koska se on hyvin äh, saman sisältöinen hänen omien ajatuksensa kanssa. Minun mielestäni tässä vaan entisestään herra Koferaatin ajatuksia selvennetään ja selkiytetään. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin annan puheenvuoron komission edustajalle, joka tällä kertaa on paikalla, herra Contessa. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensimmäisenä haluaisin sanoa, että me olemme tyytyväisiä herra Koferaatin lausuntoluonnokseen. Meidän mielestämme se tuo mukanaan hyvin sopivia poliittisia viestejä. Valitettavasti minulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta tarkastella näitä kompromissitarkistuksia, Eli voin sanoa jotakin näiden aikaisemmin jätettyjen tarkistusten perusteella. Tietenkin me olemme tyytyväisiä siihen, että tässä on keskitytty tasapainoon, julkisen talouden tasapainottamisen välillä aivan erityisesti nyt kun pidetään mielessä väestön ikääntyminen – ja tätä on aivan erityisesti otettu esille tietyissä tarkistuksissa, joita myöskin herra Koferaatti on jättänyt käsiteltäväksi keskustelussa on kiinnitetty huomiota palkkakysymykseen. Me olemme sitä mieltä, me mietimme sitä, minkälaisesta politiikasta olisi hyötyä, jotta näitä epätasapainoja voitaisiin lyhyellä aikavälillä korjata. Ja tietyssä mielessä me olemme samaa mieltä siitäkin, että palkkojen, palkoissa tulisi ottaa huomioon tuottavuuden kasvussa tapahtuneet muutokset ja aivan kuten herra Koferaattikin sanoi, me tuemme osittain tätä, koska tietenkin palkkojen täytyy kulkea käsikädessä tuottavuuden kanssa. Tietenkään emme voi olla samaa mieltä niistä ehdotuksista, jossa puhutaan tästä kasvu- ja vakaussopimuksesta ja nimenomaan sitä vastaan, koska meidän mielestämme se on erittäin hyvä väline politiikan koordinoinnissa ja se on myöskin hyödyllinen tämänhetkisissä olosuhteissa. Ja tässä on kaikki, mitä tällä havaa haluan sanoa. Kiitokset ja sitten esittelee. Grazie. Kiitokset. ikävä, että herra Helmer jo lähti, koska olisin halunnut rauhoitella häntä. En ajatellut mitään joulukuusta, johon jokainen toisi oman pallonsa, koska meidän kulttuurissamme, kulttuurissamme sitä ei ole, vaan meillä on seimi. Ja seimi, jossa on elävä hahmo, jolle annetaan lahjoja ja halutaan kunnioittaa äh, juuri syntynyttä lasta. Tämä on kuitenkin vähän monimutkaisempaa, jos... Tai siis äh, seimen järjestäminen on paljon monimutkaisempaa kuin joulukuusen pystyttäminen, koska siihen tarvitaan äh, henkilöt, äh, esittävät henkilöt. Ja minä olenkin yrittänyt tässä välttää sen, että viittaisin tässä lyhyisiin ajanjaksoihin, koska elämässä on katsottava tulevaisuuteen. Tietysti nopeastikin joitakin toimia voidaan toteuttaa, sellaisia toimia, jotka on toteutettava mahdollisimman nopeasti, mutta jos ajatellaan ajallista tehokkuutta, niin se on asia erikseen tietysti esimerkiksi vaikka sosiaalisen surjinnan ja köyhyyden poistaminen, en ole niistä samaa mieltä, mutta, mutta kyllä tätä aihepiiriä voidaan käsitellä sen symbolisen arvon kautta ja senpä takia onkin tehty monia aloitteita – jotka eivät ole vuoden loppuun mennessä tulleet vielä täysin loppuun toteutetuiksi. Kaiken kaikkiaan, kun on osattava toimia yleisellä tasolla ja kun ajatellaan 2020-strategiaa, niin äh, ei suinkaan sattumalta, ja sanon tämän äh, äh, Danalle ja Raintelille, että että kaukonäköisyys ja huoltokysymys ovat hyvin tärkeitä, jotka, jotka palaavat jatkuvasti, koska jos ajatellaan sosiaalisia poliittisia hallitusten edustajia, niin heitä kiinnostavat paljon enemmän tällaiset aiheet kuin aiemmin ja eri maissa tuotetun rikauden laskeminen, väheneminen EU:ssa saattaa asettaa kyseenalaiseksi juuri nämä huoltojärjestelmien ähm, perusteet. Ja tietystikin äh, mehän olemme, äh, tai ne ovat tietysti kaikkialla maailmassa järjestelmien äh, pilareita, erityisesti vanhassa Euroopassa, koska ihmisiä on sovittu, että heitä suojellaan. Ja tämä on sitten muotoutunut konkreettiseksi hyvinvointivaltion myötä. Äh, en ole samaa mieltä tästä kolmesta äh, pilarista, koska minä puhuin kahdesta. Äh, olen eri mieltä kanssanne, mutta olen erityisesti eri mieltä siinä, että tämä toinen pilari, tämä julkinen pilari, niin on tietysti muitakin sopimuksiin perustuvia vaikkapa rahoituksellisia järjestelmiä, ähm, mutta monissa maissa Euroopan unionissa, niitä ei ole olemassa. Ja sen takia minä halusin ihan vain ikään kuin tiivistää näitä asioita, mutta olet ihan oikeassa siinä, että että äh, tietysti jos ajatellaan vaikkapa pankkia, yksityistä pankkia ja sitä, että sinne laitetaan omat säästöt, niin kyllähän sekin toimii samassa tarkoituksessa. Tai että jos on tällaisia jotakin kollektiiveja, joiden kanssa tehdään sopimus, ja joka kerta kun sitten nämä palkat nousevat, niin osa niistä käytetään tällaisen huoltorahaston, lisäeläkerahaston kartuttamiseksi. ehkäpä vielä sitä voimme pyrkiä muitakin ratkaisuja, mutta olen kuitenkin käytettävissänne, kun mietitään tällaisia tarpeellisia sopeutuksia. Mutta tuossa puhuttiin finanssipolitiikan suojelusta palkkojen suojelemiseksi. Tietysti tähän liittyy tiettyjä mekanismeja esimerkiksi – jos halutaan suojata palkkoja, niin tarvitaan äh, myöskin äh, finanssipolitiikassa tiettyä progressiivisuutta. Minä äh, haluaisin puoltaa tällaista erityismekanismia, koska se olisi hiukan erityyppinen. Minä rajoitin tässä näkemyksen vain tiettyyn periaatteeseen ja sitten periaatteen pohjaltahan me voitaisiin miettiä vielä asioita pitemmälle, mutta minä olen halunnut tässä pitäytyä periaatteiden tasolla, kuten vaikkapa esimerkiksi juuri palkkojen oikeudenmukaisuus. Tämä käsite. Tietysti siitäkin voidaan olla monta mieltä, mikä on oikeudenmukaista, ja on eroavaisuuksia, mutta joka maassa historian äh, työmarkkinasuhteiden, valtion, valtiosuhteiden ja yritysten välisten suhteiden mukaan tämä oikeudenmukaisuuskysymys on tietysti oman tunnon, mutta myöskin käytännön kautta ratkottava. Minä uskon, että on tärkeää ottaa se ajatus, että tietysti yritys on vastuussa palkoista ja tämä siis luo ikään kuin selkeän siteen työntekijän ja tuottavuuden välillä ja toisaalta se myöskin legitimoi työn ja sen tehokkuuden. Mitä tulee tarkistukseen 19 kohtaan 4, olette oikeassa. Tämä selittää paremmin sen, mitä minä itse tuossa olin kirjoittanut – tässä ehkä ollut pieni sekannus. Olen tästä tarkistuksesta samaa mieltä. Très bien. Alors, j'imagine que madame... Euh, Erittäin hyvä. Rova Ovir varmaan nyt sai tässä riittävästi vaku- vakuutuksia. Ja tältä pohjalta me tulemme äänestämään huomenna. Nyt sitten pääsemme kohtaan kahdeksan esityslistalla ja annan puheenvuoron Pascal Grunille. Käymme ensimmäisen näkemysten vaihdon oma-aloitemietinnöstä, jonka hän on laatinut näistä epätyypillistä työsopimuksista, turvatuista ammattiurista, joustoturvasta ja työmarkkinosapuolten välisen vuoropuhelun uusista muodoista. Annan puheenvuoron esittelijälle. Ja tarkoituksena on esitellä nyt ensimmäistä kertaa tämä mietintönne. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä mietintö, no se laadittiin kriisin jälkimainingeissa, mutta se oli ajankohtainen jo aikaisemminkin. Nyt tästä on vain tullut entistä ajankohtaisempi, kuin työttömyys on kasvanut ja Minun mielestäni meidän täytyy tätä asiaa pohtia ja pohtia eurooppalaisen yhteiskunnamallin tavoitteita, täystyöllisyyttä, kestävää kasvua, yhteiskunnallisia asioita ja sosiaalietuja. Meidän täytyy vahvistaa näitä politiikkoja, mitä tulee työpaikkojen laatuun, koulutukseen, työmarkkinoille, sopeutumiseen ja meidän täytyy tehokkaasti taistella työmarkkinoilta syrjäytymistä vastaan. Näissä olosuhteissa epätyypillisiin työsopimuksiin turvautuminen ja jos otetaan huomioon se, että niiden määrä on lisääntynyt ja se on selvässä yhteydessä kriisiin, niin näissä olosuhteissa on välttämätöntä puhtia niitä etuja ja odotuksia, joita näihin sopimuksiin kohdistuu ja tarkastella myöskin niiden vaikutusta työntekijöihin, niihin, jotka, joihin tällaiset työsopimukset koskevat. Ja täytyy kannustaa komissiota ja neuvostoa jatkamaan näiden kysymysten työstämistä ja valvomaan sitä, että jo olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöönpannaan, mitä tulee esimerkiksi joustoturvaan. Päämääränä tässä oma-aloitteisessa mietinnössä on hieman vähentää tätä kaksijakoisuutta työmarkkinoilla ja me haluaisimme vakauttaa nämä vakituiset työmarkkinat ja sitten toisaalta keskustella näistä toissijaisista työmarkkinoista. Mietinnössä olen käsitellyt tätä asiaa kolmessa eri osassa, jotka ovat toisistaan riippuvaisia. Euh, Eli ensinnäkin nämä epätyypilliset työsopimukset. Näissä epätyypillisissä työsopimuksissa täytyy tarkastella niitä käytäntöjä, joita jäsenvaltiosta löytyy, esimerkiksi Tanskasta. Meidän täytyy myöskin vahvistaa työntekijöiden suojelua näissä joustavimmissa olosuhteissa meidän täytyy harjoittaa aktiivista politiikkaa, joilla sitten luodaan turvaa näihin uusiin työmuotoihin. Ja meidän täytyy myöskin pyrkiä ryhmittämään nämä epätyypilliset työsopimukset, koska niitä on eri muotoisia ja aina ei puhuta täysin samasta asiasta myöskin epätyypillisissä työsopimuksissa niiden kohdalla voidaan todeta, että ne ovat välttämättömiä työttömien kannalta koska meidän täytyy mahdollistaa niille, jotka ovat joutuneet työttömiksi. Meidän täytyy mahdollistaa se, että he pääsevät työn syrjään kiinni mahdollisimman pian, koska meillä on tilastotietoja, joiden mukaan mitä kauemmin henkilö on työttömänä, niin sitä hankalampaa on päästä työmarkkinoille takaisin. Eli vaikkakin sitten henkilö tulee epätyöpillisten työsopimusten myötä työmarkkinoille, niin se on hyvä tapa päästä työmarkkinoille takaisin. Ja myöskin nämä epätyypilliset työsopimukset, niillä voidaan taistella laitonta työtä vastaan. Ja sitähän löytyy vähän joka puolelta Euroopan unionia vielä tänäkin päivänä. Sitten toisessa osiossa puhutaan joustoturvasta ja turvatusta työurasta. Tässä todetaan, että yritykset ja entistä enemmän tänä päivänä niillä ei ole kovinkaan hyvää käsitystä taloudellista markkinoista ja täten niitä puuttuu luottamusta ja täten joskus yritykset mieluummin ovat rekrytoimatta ja joskus jopa kieltäytyvät vastaanottamasta työtä sen takia, että he pelkäävät, että eivät voi tarjota pysyviä työpaikkoja näille henkilöille. Ja tällä on vain negatiivisia vaikutuksia ja on täysin välttämätöntä, että päädytään päinvastaiseen tilanteeseen, jossa yritys ja työntekijä saatetaan yhteistyöhön. Eli joustoturva voi mahdollistaa sen, että hetkellisesti voidaan vastata tähän yritysten ahdinkotilanteeseen. Erityisesti tässä tulee pitää mielessä se, että nämä määräaikaiset työsopimukset, niiden täytyy pysyä pääasiallisena työsopimuksen mallina ellei sitten kysymys ole työntekijän valinnasta perhesyistä tai jos esimerkiksi ihminen osa-aikaisesti opiskelee. Eli tästä tulisi pitää kiinni. Ja myöskin täytyy tuomita se, että vakituiset työpaikat korvataan näillä epätyypillisillä työsopimuksilla – Tämän lisäksi sitten täytyy tarjota turvaa niille henkilöille, joita koskevat tällaiset työsopimukset. Heille täytyy antaa riittävä sosiaaliturva. Ja sitten kolmannessa osiossa puhutaan työmarkkinaosapuolten uudesta vuoropuhelusta. Työmarkkinaosapuolen kysymys on tärkeä asia ja on hyvin tärkeää muistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa näissä asioissa ei olla samalla tasolla Tätä ulottuvuutta täytyy vahvistaa ja tälle on todellakin tarvetta aivan erityisesti näiden sopimusten kohdalla, mutta myöskin kokonaisuudessaan sen suhteen, minkälaisia suhteita meillä työllisyysvaliokuntana voi näissä asioissa olla. Eli meidän täytyy vahvistaa työmarkkinaa osapuolten keskustelua ja yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Eli tässä se, jota halusin tässä vaiheessa sanoa. Merci beaucoup, euh, madame euh, Kiitokset esittelijälle. Me tulemme etenemään innovoivalla tavalla tässä asiassa, koska itse asiassa tämä mietintönne taustalta, jos muistatte, niin ensimmäinen tutkimus, joka tällä vaalikaudella esiteltiin ja joka esiteltiin teille jo edellisen vaalikauden loppupuolella, niin sitä tulisi käyttää punaisena lankana tässä toiminnassa, koska sieltä löytyy paljonkin innostavia asioita meidän työmme kannalta. Eli tämän tutkimuksen pohjalta me myöskin toivoimme, halusimme laatia tämän osa-aloitteisen mietinnön, Eli kuvittelisin, että te olette varmaankin omassa työssänne käyttäneet tätä hyväksi ja varmaankin kollegat tulevat tähän viittaamaan, koska sieltä todellakin löytyy hyvin konkreettisia mainintoja. Eurofound on kääntynyt meidän puoleemme ja halusi tulla tähän työhön mukaan. Se halusi tulla kuulluksi tässä asiassa kahden heidän laatiman tutkimuksen puitteissa. Eli ennen kuin me siirrymme, ryhdymme yksityiskohtaisia ehdotuksia tekemään tähän Rova Gurunin työhön, niin haluaisin antaa puheenvuoron Eurofoundin edustajalle Isabella Biletalle, jotta hän esittelisi meille nämä kaksi tutkimusta joita Eurofound on, jotka Eurofound on tehnyt. Tutkimuksen pääpiirteet on teille jaettu. Ja haluaisin antaa puheenvuoron rauha Biletalle kymmeneksi minuutiksi. Nämä tutkimukset koskevat ensinnäkin ensimmäinen koskee epätyypillisiä työmuotoja ja erittäin epätyypillisiä työmuotoja. Ja toinen on analyysi eurooppalaisista työolosuhteista. Tämä on mielipidetutkimus Roabileta. Saatte 10 minuuttia puheaikaa. Merci Madame la Présidente. Thank you very much. Thank you very much for... Uh, Kiitoksia kovasti tästä tervetuliais uh, johdannosta koskien meidän tutkimustyötämme. Haluaisin tässä jo äh, esittää tutkimuksen rajat. Me maan pohjaudumme erittäin epätyypillisiä työmuotoja. Tarkoituksenamme oli tarkastella hyvin eriko, erityis, erityislaatuisia työmarkkinasektoreita. me, tässä on näissä kolmiossa kuvattu tämä hyvin, eri, hyvin, hyvin lyhyet työsuhteet, esimerkiksi alle kuuden kuukauden työsopimukset ja jopa alle, alle kymmenen tunnin jopa äh, siis tällaisia nollan tunnin mittaiset sopimukset esimerkiksi. Nämä ovat erittäin epäty- epätyypillisiä työsuhteita, jos mitkä ovat nyt se luontetaan minkälaisia. Ei, ei. No, okei, okay, kuva meni, mutta ei haittaa sanoa puhuja. puhuja. Ja, ja, miksi näitä sitten selvitellään, kun kumminkin suurin osa työntekijöistä – sentään tekee vakiomallista työtä, niin kuin me sanomme, standardityötä. Erässä selvityksessä me saatamme todeta, että 76 prosenttia työntekijöistä ovat edelleen pitkäaikaisissa jatkuvissa työsuhteissa kaiken kaikkiaan. Miksi sitten perehtyä tähän hyvin, hyvin kapeaan sektoriin? Yksi, yksi syistä esittelekin jo sen mainitsi. Yksi syystä on, on se, että, että tämän tyyppiset työsopimukset, työsopimusjärjestelyt ovat lisääntymässä hyvinkin jyrkästi. Sen vuoksi niitä on hyvin tarkoin tarkkailtava. Ja toinen seikka on se, että, e, että näiden työntekijöiden, työntekijöiden Äh, työntekijöihin liittyvä, liittyvien sopimusten ää, äh, ylläpitäminen on hyvin vaikeaa. Ja näihin henkilöihin ei kohdistu juurikaan minkälaista sosiaaliturvaa eikä muitakaan normaaleihin työsopimuksiin liittyviä äh, turvajärjestelyjä. Sitä sen vuoksi on todella tärkeää korostaa EU-tason työ, markkinajärjestöjen vastuuta, kun on tällaisia, on vuokratyöläisiä ja hyvin epätyypillisiä muita työsuhteita, joita sitten kansallisella tasollakin valtakunnan eri valtioissa sovelletaan. Toinen syy, miksi nämä hyvin epätyypilliset työsuhteet ovat työoikeudellisesti vaikeita, koska tämän tapaisten työntekijöiden edustus on varsin alikehittynyttä. Sitä ei ole kyetty kehittämään, äh, kehittämään sen takia, koska profi, työntekijöiden profiili on niin poikkeuksellinen, poikkeuksellinen. Ja samoin myöskin se, johtuen siitä, että työ, äh, työpaikat ovat maantieteellisesti äh, usein haasteellisia ja myöskään eivät sitten sen takia, että, että tässä etu on tiettyjä eturistiriitoja työmarkkinaosapuolten kapasiteetti ei yksinkertaisesti ole tähän riittänyt. Tämä on tärkeää paitsi niissä jäsenmaissa, jotka, jotka ovat tuoreita jäseniä vuoden 2004 jälkeen unionin liittyneitä, vaan syy piilee myöskin tietyissä maissa ilmenevistä merkeistä, esimerkiksi Tanskassa – on näin asialaita. Siellä ammattiliitoilla on ollut hyvin suuria vaikeuksia kyetä edustamaan koko työntekijäkenttää ja näin ollen ammattiliittojen jäsenmäärä on laskussa, mikä vastaavasti sitten taas uhkaa sen asemaa jopa Tanskassa käytävissä joustotyö, joustavissa työaikaneuvotteluissa sen tapaisissa asioissa. Niin ikään työoikeuden työ, soveltamista on hyvin, hyvin hankala val, valvoa monissakin jäsenmaissa johtuen valvojien puut vähäisyydestä. No miksi sitten taas kerran paneutua tähän eh, pikku eh, pienen eh, väestösektoriin. No siksi, että köyhyys uhkaa näitäkin, erityisesti köyhyys uhkaa työelämässä näitä henkilöitä, jos ajatellaan näiden työntekijöiden kotitalouksien ansioita. Se, tässä on puhe muustakin kuin suorista, palkka, suorasta palkkatulosta muistetaan, että puhutaan nyt todella epätyypillisistä työsuhteista, jossa työsuhde on uhattuna lähes päivittäin. Niin ikään nimenomaan tämä huoli juontuu tästä pitkän aikavälin huolesta, koska näitä hyvin epä, epätyypillisiä työsuhteita, epätyösuhteet eivät kerrytä vakuutusturvaa, eläketurvaa eikä minkäänlaisia muitakaan työntekijöihin normaalisti kohdistuvia turvajärjestelyjä. Vakuutus, vakuutus eivät ole pakollisia tällaisessa suhteessa. Näin siis työnantajan tai toimesta työnantaja ei, tar- työnantaja ei tarvitse tällaisia <clears throat> työntekijöitä vakuuttaa. Sen vuoksi työntekijät itse katsovat asiakseen hoitaa vakuutuksensa yksityiseltä, mar- yksityiseltä markkinoilta sinällään tietenkin äh, riski ei kohdistu näihin epätyypillisiin työsuhteisiin. Ne ovat tietenkin altteimpia, alttiimpia kuin muut. Nämä työntekijät alttiimpia kuin vakituisessa työsuhteessa olevat työntekijät erilaisille väärinkäytöksille. Heidän yhteiskunnallinen ja sosiaaliturvansa on heikompi väistämättä, koska nämä sopimusjärjestelyt ovat, järjestelyt ovat mitä ovat. Ne ovat hyvin riskialttiita noin pitkällä aikavälillä kun taas muualla ongelmia, ongelmat ilmenevät vasta pitkän aikavälin, pitkän ajan kuluttua. Tähän, työ, tähän näihin turvallisuus- ja turvakysymyksiin, mikä, mikä on sitten tällaista työsuhdeturvaa ja mikä on taas joustoa. Siitä se on tehtävä selkeä ero. Monissa selvityksissämme on ilmennyt, että tämä turva tai turvattomuus – on tällainen kasaantuva ilmiö. Se, että on ammattitaidoton matalapalkkaisessa toimessa e, oleva henkilö. Nämä kaikki elementit sitten kasaavat tätä työpaikan turvattomuutta. Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu turvallisuuteen tai turvattomuuteen samalla tavalla. Jos esimerkiksi tarkastelema erästä portugalilaista tutkimusta, joka perustui siihen, että sinne kysyttiin työntekijöiltä, tuntevatko he olonsa turvallisiksi työssään. Tietysti vakituisessa työssä olijat tunsivat olonsa huomattavasti turvallisemmiksi kuin alle 34 viikkotuntia tekee työ, työskennelleet sitten kuitenkin oli tutkimuksessa alle 15 tuntia, tuntia viikossa työtä tekeviä, jotka tunsivat olonsa varsin turvallisiksi. Eli siis tällainen epätyypillinen työsuhde ei sinällään merkitse turvaton, turvattomuutta – Tämä on tietysti, jos kysymys on vaihtoehdosta, vaihtoehdot on, tämäkin vaihtoehto voidaan ottaa tarkoin huomioon, jos on vala, vara valita. Ihmiset usein yhdistävät työn ja, ja hoitovelvollisuutensa. Näin ollen tämän tyyppinen turvallisuus on hyvinkin su, hyvin suhteellinen asia. Suhteellinen paitsi, että siksi, että äh, näissä sopimussuhteisissa järjestelyissä valitsee äh, tällainen hyvin suuri heterokoinisyys myös sen johdosta, että, äh, että yhteiskunnat ovat erilaisia. Esimerkiksi Alankomaissa ihminen ei yleensä miellä oloaan turvattomaksi, vaikka työskentelisi miten epätyypillisessä työsuhteessa. Toisissa yhteiskunnissa, erilaisesti järjestyneissä yhteiskunnissa tilanne on aivan toinen. Mitäs jousto siis on? työnantajajärjestöt usein esittävät sen tällaisena, tällaisena karikatyyrinä, koska heidän oletetaan aina haluavan joustoa kaikissa mahdollisissa muodoissa. Omissa, omassa selvityksessämme saatamme todeta, että Euroopassa on työnantajajärjestöjä, jotka katsoivat että jo, jotakin rajaa oli esimerkiksi yritysten joustoturvan soveltamisen suhtaan Luxemburgissa, Unkarissa ja erityisesti Tsekin tasavallassa ilmeni se, että työnantajatkaan eivät olleet erityisen innokkaita tätä osa-aikaisuutta ja joustojärjestelyjä käyttöön ottamaan. Katsovat, että että tällaiset työaikajärjestelyt saattaisivat vaikuttaa kielteisesti ja koitua myöskin yrityksellä kalliiksi sen lisäksi, että ne eivät olisi kovin tehokkaitakaan. Noin, Yrjö, Yrjö voisitteko just lopetella pikkuhiljaa kehottaa siellä puheenjohtaja ja puhuja lupaa. Totesin, totesin tässä lopuksi, että että vaikka on, tiet, on, on, te, on tiettyjä toimia, jotka, joita, jotka ovat hyvinkin tarpeellisia, jotka kytkeytyvät tällaisiin ennaltaehkäisevään politiikkaan, esimerkiksi vaikka koulutuspolitiikan suhteen esimerkiksi koulunsa varhain kesken jättävät ja, ja ammattitaidottomat työntekijät, heidän asemansa, asemansa vahvistaminen ja sitten miettiä työ, heidän työsuhdeturvansa. Ja ylipäätänsä sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun henkilö palkataan minkä tahansa laiseen työ, työsuhteeseen. Tässä edellytetään koordinaatio, koordinaatiota työmarkkinaosapuolten välillä. Ja työmarkkinaosapuolet osapuolten osin siis tarkasteltava paikallistason toimia niin, että sitten voitaisiin paremmin huolehtia tämän tyyppisiä työntekijöistä, tämän tyyppisistä työntekijöistä, vaikka he tänä päivänä muodostavatkin hyvin pienen osan työntekijöistä, mutta heidän osatunsa, osuutensa on kasvussa. Ja nyt sitten siirrymme näkemysten vaihdon toiseen osaan, jossa e, esittelijä ja työmarkkinaosapuolet keskustelevat. Annan ensin puheenvuoron Business Europein edustajalle Maxim Serutille. Hän on vanhempi neuvonantaja näissä sosiaalisissa asioissa. Saatte viisi minuuttia puheaikaa. Madame la Présidente, dear members of the... Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät edustajat, kiitos kutsusta. Tämä on suuri ilo Olemme iloisia siitä, että voimme käydä jatkavaa vuoropuhelua valiokuntanne kanssa. Useita kommentteja, jotka liittyvät tähän Grynin mietintöluonnokseen, joka äsken esiteltiin. Ja aluksi sanoisin, että uskon, että se tapa, jolla tämä mietintö on laadittu, on varsin tasapainoinen ja se heijastelee eri jäsenvaltioiden tilanteita aika hyvin, niin että tämä on oikein hyvä lähtökohta. Erityisesti olemme iloisia siitä, että tässä keskitytään tarpeeseen stimuloida työpaikkojen luomista. Ja äh, jälleen kerran haluan viitata äh, käynnissä oleviin keskusteluihin EU 2020 strategiasta ja Business äh, Europe on tehnyt jotakin laskelmia siitä, mitkä olisivat seuraukset, jos saataisiin lisää kasvua ja työpaikkojen luomista ja jos ajatellaan, että siirrytään yhdestä kahteen prosenttiin talouskasvussa, niin silloin varmasti yli 600 millä nämä työpaikkaa voitaisiin luoda. Ja tämä on hyvin tärkeä äh, asia tässä taantumassa ja tässä äh, todella korostetaan sitä, että tarvitaan sellainen ympäristö, joka rohkaisee yrittäjyyteen, työpaikkojen luomiseen, mukaan lukien sellaiset toimet, joilla poistetaan hallinnollisia taakkoja pk-yrityksiltä ja jotta pyritään myöskin ottamaan äh, osa-aikainen työ paremmin huomioon. Olemme todella iloisia siitä, että tässä keskitytään myöskin joustoturvaan ja siihen, että jäsenvaltioiden täytyy panna toimeen tällaisia erilaisia joustoturvamahdollisuuksia eri olosuhteissa. Olemme iloisia siitä, että tässä mietinnössä osoitetaan, että joustoturva on yhtä tärkeä työmarkkinoilla, kun menee hyvin ja kun menee huonosti. Eli erityisesti eh, joustoturvaa siis tarvitaan ja kun meillä on vaikeuksia, niin uskon, että tässä kriisissä kaikki työnantajat kautta Euroopan ja myöskin kun ollaan kuultu työntekijöitä, niin on onnistuttu varmasti eh, rajoittamaan eh, työpaikkojen katoamista ja uskon, että tämä osoittaa, kuinka tärkeitä tällaiset toimenpiteet voivat olla. Ehkä kaikkein tärkein äh, aspekti, jos ajatellaan alueellisia äh, uudistuksia, on se, että pyritään äh, myöskin työntekijätasolla markkinatendensseihin sopeutumaan. On tärkeää koulutukseen ja Ähm, tällaisen toimintaan sijoittaa enemmän ja haluan puhua tästä Eurofoundin ähm, tutkimuksesta. Kysymys on eurooppalaisten yritysten tutkimuksesta, joka julkaistiin viime vuonna ja siinä osoitettiin, että kolme neljäsosaa yrityksistä on jo systemaattisesti ottanut koulutuksen mukaan toimintaansa ja uskon, että tämä on todella tärkeä elementti, jolle pitää lähteä rakentamaan, koska koulutus, jos otetaan vakavasti yrityksissä, niin se voi johtaa hyvin tuloksiin. Ja meillä on myöskin hyvin tärkeää ottaa huomioon yksilöiden motivaatio oppia ja pysyä työelämän reunassa kiinni. Eli tämä myöskin näiden yritysten toimien lisäksi. Sitten vielä vastaisin tähän mietintöön, kun siinä sanotaan, että työmarkkinaosapuolella on tärkeä roolinsa. No tietysti tämä on meistä tervetullut. Tämä on hyvä esimerkki siitä, äh, että työnantajilla ja työntekijöiden edustajilla on mahdollisuuksia löytää hyviä ratkaisuja työmarkkinatilanteen parantamiseksi. Äskettäin saimme neuvottelut päätökseen puitesopimuksesta osallistavista työmarkkinoista ja toivomme, että tämä vaikuttaisi myönteisellä tavalla jäsenvaltioissa ja että se myöskin toisi näihin kansallisen uudistuksen keskusteluihin lisää purtavaa. Yksi elementti, joka liittyy tähän ja jonka esittelimme 25. päivä maaliskuuta tuossa kolmikanta sosiaalihuippukokouksessa, ja haluan toivottaa tervetulleeksi tämän saavutuksen äh, ja kiitokset myöskin työmarkkinosapuolelle siihen, että he ovat halunneet lähteä tähän mukaan. Sitten jotakin muita kommentteja vielä, mitkä liittyvät työmarkkinoiden turvallisuuteen. Ja aiempi äh, puhuja tuossa puhui eri versioista. On hyvin tärkeää, että yksilöillä on äh, kapasiteettia vahvistaa omaa työllistettävyyttään ja että myöskin saadaan uusia työllisyysmahdollisuuksia. Koulutuksen lisääminen on yksi tärkeä asia sanoin sen jo, ja on hyvin tärkeää myöskin pyrkiä edistämään liikkuvuutta myöskin työmarkkinoilla joustavien työsopimusten saatavuus on tärkeä asia ja se tapa, jolla tämä mietintö näkee nämä sopimukset, joustavat sopimukset ja erityisesti niiden laadu, pätevyyden, niin tämä on hiukan ironistakin. Isabella Illeta tuossa sanoi, että 70, yli 70 prosenttia pysyvistä sopimuksista siis yli puolet, 5 eh, prosenttia eh, siis kaikista työsopimuksista ovat eh, toistaiseksi jatkuvia sopimuksia. Ja työmarkkinoilla näiden joustavien vaihtoehtojen osuus on kuitenkin kasvanut ja ne ovat entistä laajentuneempia. Niin tämä ei ole kovin rajoittunut ilmiö ollenkaan. Pari kommentti vielä tähän loppuun, kun näitä työmarkkinoilla olevia henkilöitä, niin on hyvin tärkeää, että otetaan erityisesti nuoret huomioon ja tietenkään meillä ei ole varaa tässä väestön ikääntymistilanteessa, että lapset, nuoret lähtevät koulusta liian aikaisin. Tarvitaan joustavia työllisyyden muotoja ja haluan korostaa sitä, että tietojemme valossa kun ajatellaan yksilöllistä elämäntyyliä, niin tämän tyyppiset sopimukset myöskin vastaavat yksilöiden tarpeisiin ja monissa tilanteissa. Tässä viittaan tähän evcs tutkimukseen neljännesosa työn tekijöistä, joilla oli tällainen sopimus, oli tyytyväisiä työolosuhteissa 76 prosenttia osa-aikaa työntekijöistä myös, tai heillä oli siis tällaiset osa-aikaiset työsopimukset. Pyrimme löytämään tapoja, joilla voidaan yhdistää nämä joustavat muodot ja toisaalta sitten toistaiseksi tehdyt sopimukset, koska tämä työmarkkinoiden segmentointi on suuri este työpaikkojen luomiselle ja maat, joissa joustavia työllisyyden muutoja pidetään myönteisinä, kuten esimerkiksi vaikka Alankoman tai Tanska, ovat juuri niitä maita, jotka ovat onnistuneet luomaan sellaiset työmarkkinat, joissa eri työmuotojen kautta ihmisillä on kuitenkin samat oikeudet ja tämä on meille mahdollisuus ottaa oppia tästä myöskin Euroopan joustoturvakysymyksissä. Sitten annan puheenvuoron Joel Lokajolle. Te saatte myöskin viisi minuuttia puheaikaa. Ja olette varmaankin ymmärtäneet, esittelijämme on siis esitellyt omat ehdotuksensa kolmessa osas, epätyypilliset työsopimukset, joustoturva, turvatut ammattiurat ja sitten äh, uudet muodot työmarkkinaosapuolten välisessä vuoropuhelussa. Eli tämän tematiikan mukaisesti haluaisimme teitäkin kuulla. Saatte viisi minuuttia. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta tulla tänne puhumaan. Minulla on ensimmäinen huomio. Me Meillä on paljon kysymyksiä tähän mietintöön liittyen ja nimenomaan siihen, mitä hyötyä siitä on eurooppalaisella tasolla. Eli missä mielessä siitä on hyötyä Euroopan unionin toimielimille, koska meidän mielestämme tämä on aika lailla epämääräinen, koska tämä mietintö kattaa hyvin laajan alan. Ja kun puhutaan epätyypillisistä työsopimuksista ja joustoturvasta, joustosurva on hyvin monimutkainen asia. Tämä ei ole suinkaan yksinkertainen asia. Ja siis tässä käydään yleistä keskustelua hyvin spesifisessä keskustelussa ja tämä vaikeus ja monimutkaisuus on aika lailla kolossaalista. Toinen alustava huomioni olisi se, että joustoturva, no siitä keskustellaan, mutta epätyypilliset työpaikat, nehän ovat jo hyvin pitkälle kehittyneitä. Siis meillähän oli kriisin alkukuukausista lähtien jo miljoonia työntekijöitä rakennusalalla. 30 prosenttia työntekijöistä tällä hetkellä tekevät työtä epätyypillisissä työsuhteissa. Tässä puhuttiin jo Dublinin säätiöstä ja meillä on hyvin suuria herkkyyksiä työntekijöiden puolelta. Eli mitä me sitten odotamme Euroopan parlamentilta eurooppalaisella tasolla? Pyydetään jäsenvaltioilta tietynlaisia sitoumuksia. Ja tässä päästään siihen, mistä mietinnössäkin puhutaan. Siis tässä on sekoitus ihmisiä, joita jotka katetaan tämän joustoturvan ja epätyypillisten työsopimusten kautta, ja tästä ne monimutkaisuudet syntyvätkin. No se, mitä tässä epätyypillisestä työsuhteista on jo sanottu, minä voisin vain todeta, että tilanne on hyvin vakava. Ruots, Ranskassa toimittaja Obenak äh, on julkaissut kirjan. Hän päätti sukeltaa tämän epätyypillisyyden maailmaan ja hän sanoi, hän sai kuuden kuukauden työsopimuksen, jonka mukaisesti hän teki kaksi ja puoli tuntia päivässä töitä. Eli kun puhutaan siitä, että täytyy tarkastella tätä tilannetta, niin ei tästä ole kysymys, vaan me olemme jo nyt hyvin herkässä ja dramaattisissa tilanteissa. Eli jos me hyväksymme tällaiset työmuodot vai koetammeko me löytää löytää jonkinlaisia uusia muotoja. Eli epätyypillinen työ on hyvin tärkeä aihe, mutta sitä tulisi hieman syventää ainakin tietyltä ulottuvuuksiltaan. Ja sitten toiseksi Joustoturvassa me olemme käyneet keskustelua tästä mietinnöstä, jonka Dublinin säätiö on raapinut. Me tarvitsemme selvyyttä tähän joustoturvakysymykseen. Ensimmäinen vastuu, joka Euroopan unionilla on joustosurvan suhteen, on se, että lainsäädäntöä noudatetaan jokaisessa jäsenvaltiossa. Se on ensimmäinen Euroopan parlamentin vastuu näissä asioissa ja se löytyy meidänkin analyysistamme työmarkkinaosapuolina. Pimeä työ on todellinen ongelma ja se on nähty myöskin Kreikan tapauksessa. Eli tulisi löytää sellaiset välineet, jotta tämä sosiaalinen oikeus todellakin toteutuu. Rakennusala on käynnistänyt kampanjan pimeää työtä vastaan ja siellä näitä epätyypillisiä työsuhteita on kaikista eniten. Eli tässä täytyy vetää selkeät linjat ja on täysin välttämätöntä, että Euroopan unioni silloin kun se käyttää rakennerahastoja, sosiaalirahastoja ja harjoittamassaan politiikassaan, sen täytyy varmistaa se, että oikeusvaltioperiaate toteutuu. 40 prosenttia BKTstä jäsenvaltiossa syntyy pimeästä työstä tänä päivänä. Toiseksi on kahdenlaista joustavuutta. No itse asiassa niitä on enemmänkin, kun lukee tämän mietinnön, josta, josta keskustellaan. On joustavuutta työsopimuksessa ja on joustavuutta palkoissakin. Eli tässäkin on jo kyse eh, hyvin eksistentiaalisista käsitteistä, jotka on, ovat olleet olemassa jo yli sata vuotta. Eh, tai näistä on vain neuvoteltu aina uudelleen säännöllisin väliajoin. Mutta Siis meillä on tällaista sisäistä joustavuutta ja tästä jo Dublin säätiön edustaja puhuikin. Sitten meillä on osa-aikatyötä, koulutusta. Meillä on erilaisia parametreja, joista voidaan saada tiettyjä vakuuksia, mutta missä se ongelma joustoturvassa sitten on Tanskassa ja muuallakin? eilen seurasin keskustelua Tanskasta. Siis ongelmana on se, että siirrytään, tämä siirtymävaihe kriisin kaudella se pitkittyy. Ranskassa mietitään sitä, miten työnteki- työttömiä voidaan suojella, koska he eivät enää todennäköisesti koskaan tule työtä löytämään. Ja tässä meidän mietinnössämmekin tästä puhutaan tämä työmarkkinaosapuolten yhteismietintö, siinä sanotaan, että täytyy taata työttömyys ja työttömyysturva, jos me haluamme eh, kattavalla tavalla tämän siirtymävaiheen kattaa. Ja tämä siirtymävaihe on hyvin hankala hallita sen takia, että se maksaa paljon. Jos eh, palataan tähän joustoturvakysymykseen ja verotukseen, niin tämä on äärimmäisen tärkeä aihe, koska jos me toimimme ikään kuin ongelmaa ei olisi, niin silloinhan ei ole mitään ongelmaa. Mutta mitä sitten siirtymävaiheessa itse asiassa hallinnoidaan? Millä tavalla me koulutuksen ja siirtymävaiheen takaamme? me voimme tarkastella jokaisessa jäsenmaassa erikseen neuvotteluvaiheessa, mutta me voimme tarkastella tätä myöskin Euroopan unionin tasolla ja keskustella rakennerahastoista ja niiden käyttämisestä siirtymävaiheessa. Eurooppalainen keskustelu, jos me haluamme antaa sille riittävää painoarvoa ja jotta jäsenvaltiot voivat ratkaista sen avulla ongelmiansa ja tästähän on puhuttu ja olen siitä samaa mieltä. Tietyissä maissa työmarkkinakeskustelu on olematonta tai se on hyvin vaikeaa. Eli näitäkin välineitä täytyy vahvistaa, mutta Euroopan unionissa tarvitaan jonkinlaista lisäarvoa tuovaa politiikkaa, koska jos me puhumme yleisellä tasolla joustoturvasta kaikissa asiakirjoissa, no ta- jos tarkastelen sitä, mitä Euroopassa tällä hetkellä kirjoitellaan, niin kaikissa kaikissa asiakirjoissa mainitaan tämä joustoturva, no siitä tulee tavallaan tällainen alkuperänimitys jo. No en tiedä, onko tässä kysymys laadukkaasta tuotteesta, mutta joka tapauksessa tästä on tullut tällainen viitekohta. Eli meidän tulisi pyrkiä työstämään tätä ja me olemme pyrkineetkin tähän. Tämä käsite on hyvin tärkeä ja jos sitä käsitellään kaikilla mahdollisilla tavoilla ja kaikissa mahdollisissa tapauksissa, niin silloin todennäköisesti ammattiliitot tulevat hylkäämään sen. Ja se tulee todennäköisesti toteutumaan, koska tälle yritetään hakea kaikenlaista oikeutusta. Ja sen sijaan, että käytäisiin rikasta keskustelua, niin päädytäänkin köyhän keskusteluun. Merci beaucoup, simplement pour, pour votre information et pour... Kiitoksia. Ja ehkä muistutan jäseniä ja tiedotan jäsenille siitä, että kun me teimme päätöksen tämän oma-aloitteisen mietinnön laatimisesta. Ja aivan oikeutusti tässä on esitetty kysymyksiä siitä, mitä vaikutuksia, mitä hyötyä siitä tulee olemaan, mutta tämä on parlamentaaristen neuvottelujen viehätysvoima. Eli jos pidetään jotakin aihetta riittävän tärkeänä kollektiiviselle keskustelulle ja jos toivomme, että komissio tekee niistä aloitteita, niin tämä on väline, jota me voimme käyttää. Ja tämä oma-aloitteinen mietintö, se mahdollistaa sen, että se myöskin sitten hyväksytään Euroopan parlamentin täysistunnossa ja saadaan komissiokin tekemään aloitteita ja lähtemään liikkeelle. Mutta mitä tulee tähän joustoturva-asiaan, niin haluaisin muistuttaa yksinkertaisesti siitä, että tämän mietinnön juurena toimii se tutkimus, joka meille esiteltiin uusista työvoiman puotteista, työmarkkinasuhteista. Tämä on tutkimus, jonka Labour Associados on laatinut ja se ja kun me sovimme siitä, mikä nimi tälle tutkimukselle tai mietinnölle annettaisiin, niin joustoturva ei alun perin ollut siinä otsikossa, vaan sitten se päätyi siihen otsikon sen jälkeen, kun poliittiset ryhmät neuvottelivat tästä otsikosta. Eli meidänkin keskuudessamme tästä on käyty tiukkaa poliittista vääntöä. Ja tässä vaiheessa halusin tämän vain muistuttaa mieliinne. Nyt käynnistämme keskustelun. Ensimmäinen puhuja on Thomas Händel ja hänen jälkeensä Roolin. Minä olen aika paljon yhtä mieltä sen kanssa, mitä esittelijä sanoin. En kaikista tosin viisi huomiota. Ensin suulliseen esitykseen olen hyvin tyytyväinen ja olen yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme tulevaisuuden työllisyysstrategian, joka perustuu paitsi laadukkaisiin työpaikkoihin, myöskin sitten työpaikkojen pysyvyyteen jos äh, olemme, yhtä, olemme yhtä, yhtä, yhtä mieltä tästä asiasta esittelijän kanssa, meistä se kannattaisi mietinnössä mainita myöskin niin, kohtaan 13 erityisesti. Se on täydennyksen tarpeessa. Toinen huomio, e, mitä tulee sitten joustoturvan ja työllisyysstrategian tasapainoon, tulee tässä mietinnössä todetaan, että, että työllisyysstrategia on viime vuosina johtunut sinne, että nämä epä, epätyölliset työsuhteet ovat nousseet yleistyneet 60 prosentilla. Se ei nyt ole ainakaan kovin vankka pohja työllisyysstrategialle. Tämä, tässä Flexis joustoturvassa on aika paljon joustoa, vähemmän sitä turvaa siitä voitaisiin tähän kohtaan 16 ansaitsisi tämän selkeän täydennyksen. Jos tähän tulokseen tullaan, silloin kohdassa 15 tämä joustoturvakysymys ei olekaan välttämättä niin yksimielisesti työmarkkinaosapuolten hyväksymänä, ellei tällaista lisääntyvää sosiaaliturvaa tässä samalla oteta mukaan sitten äh, neljänneksi olen sitä mieltä, että, että me, ne, jotka ovat epätyypillisissä työsuhteissa, niiden äh, he, äh, työntekijöiden asema on parannettava. Sen, oh, tämä kohdassa 29, kun viitataan työmarkkinaosapuoliin, se on tässä välttämättä paikallaan. Tässä kohdassa pitäisi niin, mainita myöskin hallituksen, hallitusten, valtiovallan vastuu. Heidän velvollisuutenaan on tietysti työolosuhteen parantaa direktiivi vuokra, vuokratyövoimasta on tässä paikallaan ne, tietysti nämä sopimuspuolet, jotka sitten siitä ovat vastuussa muuallakin kuin Saksassa, täydennys tältä osia on tarpeen kohtaan 23, missä puhutaan näistä työehtosopimusneuvotteluista, jotka ovat sitten tärkeitä työntekijöiden osalta. Minä olen viimeksi kulun kolmen päivän aikana seurannut sitä, mitä Euroopan komissio pyrkii tätä, tätä pätkätyölainsäädäntöä Saksassa terävöittämään. Tässä on kysymys paitsi työaika, työ, näistä ehtoneuvotteluista palkan osalta. Siinä pitää ottaa huomioon eh, myöskin eh, työolosuhteet, jotta työpaikat voitaisiin sitten turvata kriisinkin aikana. Tämä oli Nämä muutama lyhyt kommentti tästä, muitakin sitten vielä on, mutta jatkossa sitten pohdimme näitä muutosesitysten muodossa, että saisimme tämän rakentavaan muotoon. Kiitos. Jos voisin pyytää puhujia hieman lyhentämään puheenvuorojaan, koska muutoin vieraamme eivät saa loppupuheenvuoroa. Meillä on vielä yksi muukin asia esityslistalla, eli Roa Lin ja sitten Roa Haakin. Yes, thank you. Uh, a few, uh... Kiitos. Pari lyhyttä kommenttia näille puhujille. Uh, oli kiinnostavaa kuulla, kun puhuitte siitä, että joskus ihmiset voivat tehdä uh, vapaan valinnan ja valita epätyytillisen työsuhteen olisi kiinnostavaa tietää, kuinka usein näin tapahtuu, jos ajatellaan vaikkapa juuri nuorten ja opiskelijoiden huolenpitoa. Sitten joissakin jäsenvaltioissa on varsin paljon epätyypillisiä sopimuksia, työsopimuksia ja esimerkiksi vaikkapa konsulttialalla. Haluaisin kuulla tästä vielä hiukan lisää. Ja mm, toinen kiinnostava kohta oli se, että AY-liike puhui äh, siitä, että jos nyt päästään eroon tällaista epätyypillisestä työsuhteista, niin oletteko sitä mieltä, että päästään äh, siihen, että on vähemmän epätyypillistä työtä vai onko sitä sitten enemmän? Ja ajattelen tässä sitten Rova Gruni mietintöä vielä. Haluaisin tähänkin pari selvennystä. Kohta neljä. Kysymys on siitä, että epätyypillisen työn puitteissa olevia ihmisiä pitäisi suojella enemmän ja haluaisin tietää, mitä te tarkoitatte tällä ja mitä tässä vaaditte. Sitten kohta seitsemän. Meillähän on jo lainsäädäntöä näistä vuokrafirmoista. Olen sitä mieltä, että tätä lainsäädäntöä kai jo pannaan täytäntöön. Sitten 14 kohta sen sanan muoto, että taataan turva, taataan minimi tulot kenties, vai puhutteko minimituloista vai minimipalkasta kenties. Ja sitten kohta 16 tässä sanotte, että yritykset eivät luota työmarkkinoihin Haluaisin tähänkin saada lisää selvennyksiä, mitä tarkoittaa sillä, etteivät yritykset luota työmarkkinoihin. Ja sitten vielä lopuksi kohta 18 tämä on aika voimakas kohta. Tässä sanotte, että äh, korvataan perusteettomasti epäsyytillisellä työsuhteen muodolla kansalaisten, työntekijöiden ja niin poispäin kustannuksella että tämä on ristiriidassa Euroopan sosiaalisen mallin kanssa. Haluaisin, että tätä hiukan pehmennettäisiin tätä kohtaa. Kiitos Rova Haakin ja sitten Koferaatti. Uh, Kiitos ja kiitokset niille, jotka ovat täällä tänään iltapäivänä puhuneet. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään tässä mietinnössä. Muutama kommentti esittelijälle. Kappaleessa kaksi puhutte avoimesta koordinaation menetelmästä. No jossakin tässä meidän tulisi tehdä selväksi se, että se ei ole ollut kovin tehokas työväline, mutta ymmärrän sen, mitä sanoitte. Ja muistaakseni kappaleessa neljä te puhutte erilaisista työlainsäädännön uudistuksen prioriteetteista. Ehkä tässä tulisi puhua työsuojelusta, koska tutkimuksen mukaan epätyypillisissä työsuhteissa olevat ovat paljon altistuneempia erilaisille työperäisille sairauksille ja onnettomuuksille. Olen samaa mieltä kappaleesta 10 ja varhaisesta, varhaisesta toiminnasta ja siitä, että täytyy tehdä ihmisistä työllistettävimpiä koulutuksen ja muun kautta, mutta jos nyt tämä otetaan siinä kontekstissa, mistä työmarkkinaosapuolet puhuivat, niin hehän sanoivat, että tämä siirtymävaihe on pitkittymässä entisestään. Ja sitten nyt me puhumme elinikäistä oppimisesta, niin jos nyt tarkastellaan tätä tutkimusta, niin ne ihmiset, joilla on epätyypillisiä työsopimuksia, niin he ovat vähiten he todennäköisesti osallistuvat koulutukseen kaikista vähiten. Sitten tämä tutkimus, tarkastelin sitä hyvin nopeasti, mutta vertailujen tekeminen on hyvin hankalaa, koska normit yhdessä jäsenvaltiossa ovat kovin erilaisia kuin jossakin toisessa, ja tällainen johdonmukainen lähestymistapa on hankala saavuttaa. Sitten mitä tulee epätyypillisiin työsopimuksiin, jos otetaan huomioon se, että tämä on kehittynyt vasta viime aikoina, niin tietynlaisia mukautuksia tarvitaan, jotta voidaan mukautua näihin uusiin työolosuhteisiin, koska nämä oikeudet ne on kehittynyt liitetty vakinaisiin äh, työsuhteisiin. Ja silloin on kysymys eläkkeistä ja palkanlisistä ja niin edelleen. Eli tätäkin täytyy tarkastella. Ja oli myöskin mielenkiintoista kuulla Tanskan tilanteesta ja ammattijärjestöjen roolista sieltä. Ja jälleen kerran tässä mietinnössä sanotaan, että ammattijärjestöjen on hyvin hankala toimia perinteisten sääntöjen puitteissa. Ja sitten tässä puhutaan myöskin epätyypillisen työn tekijöistä ja siitä, että he saavat hyvin matalaa palkkaa. Ja kun me puhumme 2020-strategiasta ja 18 prosentin köyhyydestä, niin jos me haluamme lisätä, siis vähentää tätä prosenttia, niin silloin me täytyy tarkastella epätyypillisissä työsuhteissa työskenteleviä. Ja sitten vielä kaksi loppukommenttia. Tämä liittyy tähän mietintöön ja siihen, niihin erittäin epätyypillisiin työmuotoihin, enkä ole samaa mieltä muusta kuin tästä erityistä kommentista, jossa sanotaan, että tämä on hyvin löyhä löyhä tilanne sekä työntekijöiden että työnantajien taholta tarkasteltuna. Ja sitten lopuksi vielä, jos me tarkastelemme näitä eroja, siis Business Europe ja työmarkkinaosapuolten sitä, mitä he sanoivat joustoturvasti. Jossakin vaiheessa he sanoivat, että haluttiin vahvistaa työllistettävyyttä ja meidän täytyy pitää mielessä se, että joskus nämä mahdollisuudet ovat hyvin rajallisia. Työmarkkinaosapuolten edustajia puhui siitä, että on olemassa mahdollisuus siitä, että koko tämä ajatus joustoturvasta hylätään. Eli näiden kahden tilanteen välillä on syvä kuilu. Esittelijä omassa mietinnössään sanoi, että sekä joustoturva äh, että joustavuus, ne eivät ole poissulkesevia ja toivoisin, että näin on, mutta en ole täysin vakuuttunut, että aina näin on. Ja nyt suljen puhujalistan, koska vielä on viisi puheenvuoropyyntöä ja haluaisin, että jokainen voi ilmaista mielipiteensä koferaatti ja sen jälkeen Rova Cornelissen. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Rova Krunin tekstissä on tiettyjä tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä, jotka e, e, e, edustavat selkeää edistysaskelta verrattuna aiemmin käymään käymäämme keskusteluun, mutta ongelmiakin toki on. Enkä tässä nyt osata syyttävällä sormella edustaja Gröniä. Minulla on muutama yleisluontoinen kommentti, jota sitten ryhdytän varsinaisilla muutosesityksillä tuonempana. Äh, sain kuulla, että epätyypilliset työsuhteet ovat tärkeitä, koska ne antavat ihmisille valinnan mahdollisuuden. No, tokko näin nyt on todellisuudessa kuitenkaan. Tässä ihmisen äh, ihmisen valinnanmahdollisuuksia säätelee ensinnäkin hänen tietoisuuden tasonsa. Tutkimus osoittaa minusta selvästi, että että selvä enemmistö epä, epätyypillisistä työsuhteista – eivät kohdistu ihmisiin, joilla, jotka ovat hyvin kouluttuneita ja hyvin ammattitaitoisia. Et, et, ja toinen seikka on, että jotta ihminen voisi tehdä valinnan, hänellä tarjontaa, tarjontaa pitäisi olla kysyntää enemmän. me olemme toden, voineet todeta, että epätyypillisiä työsuhteita on yhä enemmän ja enemmän. Ja esittelijäkin painottaa oikein sitä, että jotain jonkinnäköisiä sanktioita pitäisi kohdentaa sitä työnantajaa kohtaan, joka mieluummin sitten palkkaa kosolti epätyy- lyhy, ihmisen lyhyisiin työsuhteisiin kuin vakinaisiin Aika lienee kypsä. Tässä muistutan mieleen keskustelua alun alkaen, joustoturvasta alun alkaen käytyä keskustelua. Tätä koko asiaa leimaa tällainen sekavuus ja väärin käsitykset. Välttämättä ei oikein tiedetä, mitä ihmiset, mitä ihmiset touhuavat työstä on tullut eri, uusi epävarmuustekijä sen sijaan, että, että, että ihminen voisi siitä saada jonkinlaisen selustan itselleen. Koko käyttäytymismallit, koko käyttäytymismalli on muuttunut. Sen vuoksi periaatteellinen uusi keskustelu on välttämätöntä. Meidän koulujärjestelmäämme pitää kyetä hyödyntämään. Koulutuksen tulee kytkeytyä tähän sopimuksen tekemiseen. Siinähän ei sitten muuta, jos, jos mitään tällaista linkkiä ei ole, kytköstä ei ole, silloinhan se on pelkkä muodollisuus. Ihmiset ovat liian herkkäuskoisia, liian myötämielisiä omaksi tappiokseen jota sitten, äh, mitä sitten äh, yritykset äh, häpeilemättä hyödyntävät. Me emme, tämä universaalisuus, mitä sitten tarkoittaa? Me, ihmis, työtä tekevien perusoikeudet on tunnustettava ja ne on tunnustettava yleisesti ja yhtäläisesti, universaalisesti siis. Ja ellei tällaista tilannetta saada aikaiseksi, silloin epätyypilliset työsuhteet muodostuvat yhä enemmän välineeksi, jota käytetään tarkoituksellisesti koska äh, nämä ihmiset, jotka näihin työsuhteisiin myöntyvät, eivät omaa enää samoja oikeuksia kuin heidän äh, työtoverinsa, mikä tietysti tulee lisää, äh, vähentämään työvoimakustannuksia ja, ja näin yritykset on kiusaus sitten täyttää työn tarve yhä useammalla epä, epätyypisillä työntekijöillä. Useissa jäsenmaissa tällaisia, tällaiset epätyypilliset työsuhteet ovat aiheuttaneet vahinkoa, suurtakin vahinkoa. E, sosiaaliturvassa, jos siinä on kerran eroavaisuuksia, silloin vakituisessa työsuhteessa ää, olevat ihmiset saavat asianomaista kohtelua verrattuna niihin, jotka ovat niin ikään olleet vuosikausia työelämässä, mutta heillä on valtaan määräaikaisia työsuhteita ja epä, epätyypillisiä työsuhteita perään. Ajanoloon ihmiset joutuvat kokemaan, näkemään nämä erot, mikä vähentää sosiaalista yhteenkuuluvuutta – ja sitten äh, vielä äh, tässä äh, yhteiskunnan, mitä tulee sosiaalisen vuoropuheluun, sitä tietysti puollan, mutta tämä, tässä törmätään työmarkkinaosapuolten edustuksellisuuteen ja edustavuuteen. Nämä osapuolet, jotka edustavat niitä ihmisiä siellä, jotka ovat juon, äh, tulevat hyvinkin äh, erilaisista äh, olosuhteista. Täytyy sitä tätä järjestäytymistä kyetä myöskin helpottaa. Kiitos Cornelisen ja Figueredo. Ja minun täytyy leikata puheaikaanne, jos aiotte puhua liian pitkään. Ensin Roa Cornelisen. Um, yeah. Atypical contracts mean... Epätyypilliset työsuhteet tarkoittavat sitä, että pitäisi olla myöskin tyypillisiä työsuhteita, tällaisia pitkän aikavälin vakinaisia työsuhteita ja tietysti tämä käy käsi kädessä eh, tällaisen, eh, eh, tällaisen perinteisen malli, tällaiselle perinteiselle mallille, että mies tuo leivän ja nainen hoitaa. Jos ajatellaan juuri tätä jaottelua, niin tämä varmasti suurin haasteemme. Enemmän tarvitaan niin naisilta kuin miehiltäkin, jos he molemmat kenties käyvät vielä töissä. Ja tietysti enemmän tulee vielä huolettavia ja hoidettavia. Epätyypillinen työ tai ainakin osa aika työ, joustavat työmuodot ovat aika vai, valtava voimavara tämän asian auttamiseksi. Ja molemmat kumppanit, jotka työskentelevät kolme, kert- kolme päivää viikossa, niin työskentelevät jo yhden päivän enemmän kuin yksi äh, elannon hankkija ja silloin on enemmän aikaa pitää huolta lapsesta tai omista vanhemmista. Siis mitä enemmän tällaista epätyypillistä joustavaa työtä on ja mahdollisuuksia työnantajilla on, niin sen parempi, mutta ongelmana on se, että joustavuus monesti on veruke työntekijöiden hyväksikäytölle ja meidän tehtävämme poliitikkoina on varmastikin suojella heitä mahdollisimman paljon ja tarjota heille riittävän paljon joustavuutta. Ja kuten Rova Linnekin tuossa totesi, niin haluaisin kuulla puhujilta, mitä, minkä tyyppistä turvaa te ehdottaisitte. Figueiredo ja sen jälkeen Thomas Mann. Obrigada. Mm. Eu sei Kiitos. Tiedän, että kysymykset, jotka liittyvät epätyypillisiin sopimuksiin, joustoturvaan. Tiedän, että tätä ei voida käsitellä samalla tavalla kaikissa maissa. Tietenkin minulle Portugalin tilanne on kaikista tutuin ja epätyypillisten työsopimusten määrän kasvaminen ja epä tyypilliset työsuhteet, ne ovat hyvin tiiviissä suhteessa joustoturvaan, huonopalkkaisin työhön ja työntekijöiden hyväksikäyttöön. Leikkaukset naisten ja nuorten tekemän työn määrässä, siis heillä on tänä päivänä hyvin hankala saada vakinaista työpaikkaa. No tätä voitaisiin kutsua joustoturvaksi, mutta minun maassani suurin osa työntekijöistä sanoo, että me emme usko joustoturvaan, me haluamme työpaikan, johon liittyy oikeuksia, me haluamme työpaikan, jossa tunnustetaan meidän omat vahvuutemme ja josta maksetaan meille sellaista palkkaa, että me voimme päästä köyhyydestä eroon ja voimme elää jokseenkin arvokasta elämää ja joka kunnioittaa sekä miesten että naisten oikeuksia, mutta näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Kun, sen jälkeen kun ryhdyttiin puhumaan joustoturvasta, niin epätyypillisten työsuhteiden määrä on kasvanut eksponentiaalisesti epätyypilliset työsuhteet ja työolosuhteiden huonontuminen jäsenvaltioissa, ne ovat molemmat kasvaneet. Ja minun kysymykseni on, mitä me voimme tehdä näiden ongelmien edessä. Ja tietenkin työttömyyskin on kasvanut, mutta tämä on sitten asia erikseen. Jos me tarkastelemme kohtaa 10, niin siinä sanotaan, että kaikista tärkein asia on pitää ihmiset työmarkkinoilla – No, tärkeintähän on se, että ihmisellä on työpaikka, oli se sitten epätyypillinen tai ei. Meidän ei tulisi sanoa, että meidän täytyy tarjota ihmisille työpaikkaa ja heidän täytyy sitten hyväksyä se halusivat he vai ei. Herra Thomas Mann. Ja sitten minä ja sitten puhujalista onkin käyty loppuun. Thomas Mann. Kiitoksia tämä hankala työ teillä, mutta Pas Koni on tehnyt erin, erinomaisen mietinnän. Kiinnostavaa, että, että, että ää, täytyy puhua runsaasti ja puhua lyhyesti, se on aika helppoa. Tämä on kuitenkin, ää, Henri on lähti jo, mutta, mutta lupasi kyllä tulla takaisin, mitä kohtaan neljä, 14 hän totesi, että meidän pitäisi olla ää, meidän pitäisi kyetä saamaan tasapaino jos turvan ja työsuojeluturvan välillä. Andersenin niin mietinnössä meillä oli vähän samantapainen ongelma ja siinä yritettiin samanlaista ratkaisua. Siinä minusta mielestäni on, että sitten viitattiin 29 kohtaan, todettiin, että, että sosiaali- tai näitä työmarkkinoilta osapuolilta vaaditaan tällaista varaumistaan. Meidän täytyy olla valmiita hyväksymään se, että silloin jos, jos, jos kerran epätyypillisiä työpaikkoja on olemassa, niin niihin pitää kytkeä tietyt työsuhdeturvakysymykset. Meidän täytyy todeta, että, että osa, monet epätyypilliset työpaikat ovat muuttuneet työtyypillisiksi tyypillisiksi siis siitä huolimatta, että kaikki eivät haluakaan kohdassa 19 on tehty selväksi. Se on selvä, että mehän, me haluamme tähän pyrkiä kaikki yhteisesti. Ja tietysti tässä on, ää, ma, ma, maiden painotukset ovat erilaiset, mutta täytyy tietysti miettiä, että mikä, mikä on oikea suunta tässä yhdessä, yhdessä koosta kohdassa perään kuulutetaan yleiseurooppalaista säädöstä, mitä pidään oikeana. Ja sitten myöskin tähän vielä 29 kohtaan, että meidän pitää olla valmiit investoimaan äh, oikea-aikaisesti esimerkiksi globalisointirahasto. Siinä sen, siihen on äh, yhdessä kerätty rahaa, mutta se on vain yksi tällainen rakennuspolitiikka aina e, välttämättä kysymyksessä ole toimenpiteet, joita ollaan kuvitelleet ehkäiseviksi. Tässä yhteydessä perään kuulutaan paitsi luovia ratkaisuja, myös sellaisia toimenpiteitä, jotka jotka, jotka, jotka ovat sitten taas näitä toisia toimenpiteitä. Tässä olemme varmaan hiukan lähempänä toisiamme, vaikka kritiikki on joskus on ollutkin vähän kärkevää, mutta eiköhän Pascal tähän nyt suurimman osan mietinnössä, tähän mietintössä suurimman osan näistä asioista saa ympätyksi. Rouva Morin. Merci, Madame la Présidente. Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan kiittää rouva Grynitä siitä, että hän on tällaisen näin äh, vaikean asian äh, mietintöluonnokseksi äh, taivuttanut, koska kysymys on hyvin ajankohtaisesta asiasta ja tietysti tällä saralla on kärsitty paljon tästä kriisistä. Korostan kolmea seikkaa. Ensinnäkin, mitä tulee epätyypillisiin työsopimuksiin. Kun ajatellaan niitä tilanteita, jotka tässä mietinnössä tulevat ilmi, niin ehkä voitaisiin vielä lisätä siihen myöskin sellaiset tilanteet, jotka liittyvät työn uuden tyyppiseen työnjärjestelyyn, siis työntekijöiden, työn antajien ryhmittymät, joka saattaisi olla mielenkiintoista ottaa esille, koska tässä kysymys on uuden tyyppisestä sopimusmuodosta. Sitten kohdassa 5 ja 17 voitaisiin lisätä toisaalta näiden työnantajaryhmittymien ja toisaalta taas etätyöhön liittyvien täsmennysten kautta, koska niihin ei liity sellaisia ongelmia, jotka liittyisivät vaikkapa koulutukseen, jatkokoulutukseen tai vaikkapa terveyteen tai työn rasittavuuteen tai niin poispäin, vaan nämä liittyvät tähän uuteen työelämän järjestämiseen ja ehkä ne voisivat olla tässä ikään kuin lisätäsmennyksiä. Sitten toinen seikka liittyy jostoturvaan ja näihin turvattuihin työelämän polkuihin. Meidän täytyy todella tiukasti pitää kiinni siitä, että tarvitaan jo saanut kokemuksen arvoa arvostaa, samoin myöskin sitä, että koko iän työllistettävyyttä edistetään, koska mielestäni nämä ovat asioita, joiden täytyy kuulua näihin polkuihin ja myöskin näihin sopimuksiin tietenkään silloin, kun yrityksellä on vaikeuksia ja tulee irtisanomisen, niin silloin ei näitä pätevyyssaavutuksia pidä lähteä pähkäilemään, vaan koko työssäoloajan täytyy pyrkiä kehittämään ja pitämään kiinni näistä pätevyyksistä. Sitten edelleen turvan tiimoilta toivoisin, että voitaisiin olla hiukan täsmällisempiä, äh, kun puhutaan sellaisista työsuhteista, joita äh, tarjotaan nuorille, jotka lopettavat koulunsa, mutta joilla ei ole mitään äh, tutkintoa. Ja kysymys on hyvin vaikeasti hallittavissa olevasta ryhmästä, jolla on suuria ongelmia. Emmekä voi mainita heitä ihan vain ohi mennen, vaan tarvitaan todellinen strategia – Äh, heitä varten. Ja sitten lopuksi vielä, arvoisa äh, rouva puheenjohtaja, uuden työmarkkina, työmarkkinavuoropuhelun uusista muodoista. Paljon on jo tähän kirjoitettukin, mutta uskon, että meidän täytyy uudelleen täsmentää vielä äh, erityisesti tämän vuoropuhelun monimuotoisuutta eri yrityksissä, koska huomataan, että PK-yrityksissä työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ei ole ollenkaan samanlaista kuin suurissa yrityksissä. Se ei ole, sitä ei ole suojattu eikä sitä pyritä elvyttämään ja stimuloimaan samalla tavalla. Toivon, että haluaisimme tätä että haluaisimme tätä monimuotoisuutta vielä korostaa sen mukaan, mikä on yrityksen koko. Ja vielä haluaisin sanoa, että näissä erilaisissa sopimuksissa pitää ottaa huomioon myöskin se, kuinka tiheä yritysverkosto tietyllä alu- maantieteellisellä alueella on. Ja erityisesti te tiedätte oikein hyvin, että on varsin erilaista toimia maaseudulla tai kaupunkiympäristössä maaseudulla ongelmat eivät ole ollenkaan samantyyppisiä. Saattaa olla, että ne ovat joskus paljon vaikeampia ratkaista, niin että toivoisin, että voitaisiin myöskin vielä ähm, ottaa huomioon tämä tällainen moninaisuus. Kiitokset, että sain puhua loppuun. Euh, Kiitos. Minä haluaisin esittää kysymyksen esittelijälle ja puhujille ja herra Kajoille, mitä tulee näihin turvattuihin uriin, koska yksi mietinnön ajatuksena oli kehittää tätä ajatusta, mutta en ole nähnyt juurikaan mitään tähän liittyen. No, onhan siellä kappale joustoturvasta ja turvatuista urista, niin siinä kuitenkin puhutaan pelkästään joustoturvasta. Ja joustoturva minun mielestä ei ole sama asia kuin urien turvaaminen, eli nämä ovat kaksi eri asiaa, enkä tiedä miten tätä ongelmaa tulemme käsittelemään, mutta tässä ei todellakaan puhuta samasta asiasta jos me haluamme edetä epätyypillisissä työsopimuksissa ja uusissa työn muodoissa, niin nimenomaan turvattujen urien kautta siihen päästään, eikä jousoturvan kautta. Tämä on se käsitys, mikä minulla on. Ja toivon, että tämän keskustelun jatkumisen myötä ja tarkistusten myötä pääsisimme eteenpäin. No, tässä puhun hieman jyrkellä tavalla, mutta joskus, jotta viesti menee perille, näin täytyy tehdä. Annan nyt teille jokaiselle puheenvuoron kaksi minuuttia. Tiedän, että tämä on hyvin turhauttavaa, mutta kaksi minuuttia voitte esittää hätähuutonne kahdessa mitunissa ja toivon mukaan meillä tulee myöhemmin sitten mahdollisuuksia hieman rahoillisemmissa olosuhteissa puhua tästä, mutta toivon myöskin, että esittelijä saa vielä puheenvuoron ja meillä on vielä yksi toinenkin kohta esityslistalla, joka tulisi käsitellä. Eli otamme puhujat aikaisemmassa järjestyksessä, eli ensimmäisenä Roa Biletta, ja hän edustaa Eurofoundia. Just to answer one... Kiitoksia. Vastaisin yhteen kysymykseen, eli miten paljon ammattitaitoisia tai kouluttuneita henkilöitä on epätyypillisissä työsuhteissa. Yhdeksässä tutkimuksessamme pääsimme noin 8 äh, prosenttiin siis korkeamman asteen koulutuksen saaneita mukana, siis jotka ovat hyvin epätyypillisissä työsuhteissa. Mutta pulma ei olekaan juuri nimenomaan tämä, vaan ongelma on siinä, että miten pitkään ihminen pysyy epämääräisissä työsuhteissa, miten, äh, no, miten äh, miten nopeasti siirtyy sitten epätyypillisestä muunlaiseen työhön – ei välttämättä jatkuvampaan, mutta työpaikkaan, jossa on enemmän oikeuksia, erityisesti eläkeoikeuksia, terveydenhuolto ja sairausvakuutusoikeuksia. Se on meistä tärkein ongelma. Sitten siirtymä epätyypillisestä muuhun työhön on kouluttuneemmalle nopeampaa ja helpompaa kuin toisille sitten kysyttiin naisista. En voi yksityiskohtaisesti lähteä nyt tässä puimaan sukupuolieroa, joka on selkeä, mutta meillä on aika, aika vähän kvantifioivaa tietoa, että, mutta voimme esimerkiksi todeta, että Luxen prosentissa 99 prosenttia alle 10 tuntista työviikkoa tekevistä ovat naisia, eli näin. Tämä, yksi, tämä on vain yksi esimerkki, mutta naiset ovat yliedustettuina näissä hyvin epätyypillisissä työsuhteissa, mikä tietenkin sitten vaikuttaa heidän tulevaan ö, turvaansa. Kiitos. Merci, Madame la Présidente. Um, yeah, I would like perhaps to stress... Kiitos. Haluan korostaa paria seikkaa. Ensinnäkin, ja vastaan tässä Jules Cajulle, että on hyvä, että esitätte tämän kysymyksen, mitä me teemme tällä osa-alueella ja sitten puhutte tällaista yhteisestä työmarkkina-analyysistä. Tämä on hyvin merkittävä äh, työ ja sille voidaan rakentaa tulevaisuudessakin toimia kansallisella äh, tasolla erityisesti ja äh, sen takia olen todella iloinen tästä viittauksesta. Sitten turvan luominen kuinka tämä tapahtuu. Tästä esitettiin kysymys tasolla Rova Kornelissen ää, äh, niin joustoturvassa kysymys on turvasta ja joustosta, eikä kukaan tätä tietenkään aseta kyseenalaiseksi. Ja toisekseen äh, me äh, työmarkkinaosapuolena Euroopan tasolla olemme monasti ja sopineet 1979 direktiivikin on saatu aiheesta jo sopineet siis osa työstä ja meillä on myöskin etätyöstä sopimus, sekin tuli tässä mainittua, niin että uskon, että kaiken kaikkiaan tämä, näiden sopimusten tavoitteena oli saada aikaiseksi syrjimättömyysperiaate. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on jo lainsäädäntöä EU tasolla näillä osa-alueilla ja sen takia toimi pitäisi ryhtyä käytännön tasolla, kansallisella tasolla. Ja pari sanaa ihan loppuun vielä tuosta epävirallisesta taloudesta, rinnakkaistaloudesta, no kaikki on varmasti samaa mieltä siitä, että tämä, tätä pitäisi kovasti lähteä tutkimaan ja varmastikin tämähän näkyy tässä mietintöluonnoksessa myöskin, sillä ihmiset, jotka työskentelevät, tekevät kuutamokeikkaa, niin he ovat tietysti sitten työmarkkinoiden ulkopuolella. Ja mm, sitten tämä johtaa sekaannuksen eri työmuotojen kanssa, jossa kysymys kuitenkin on laillisesta työstä. Ja kun sitten puhumme työn lainsäädännön soveltamisesta, niin haluaisin muistaa, että nämä joustomuodot ovat täysin laillisia ja aika hyvin etabloituneetkin jo. Herra Dekajon, kaksi minuuttia. Niin. Kiitos. Ensimmäiseksi haluaisin vahvistaa sen, että tämä raportti työmarkkinaosapuolten yhtenä asiakirja, siinä on 45 sivua, jossa pyritään selvittämään tätä ongelmaa. No ainahan voidaan yrittää parantaa, mutta tämä koko asia on hyvin monimutkainen, eli jos me haluamme vakavasti otettavaa rakentavaa keskustelua Euroopassa, niin silloin täytyy hyväksyä se, että tämä joustoturva on monimutkainen asia ja täytyy pyrkiä siihen, että tästä otetaan kaikki hyöty irti tästä termistä, koska muuten päädytään erimielisyyksiin. Toiseksi on kaksi muutakin raporttia. Me olemme allekirjoittaneet sopimukseen me olemme allekirjoittaneet uuden sopimuksen. Tämä vastaa tähän kohtaan 29. Me työmarkkinaosapuolina pyrimme löytämään ratkaisua ja tämä tukeutuu toiselle sopimukselle, siis itse asiassa kolme sopimusta on eurooppalaista sopimusta, jotka toimivat puitekehyksenä ja ne on allekirjoitettu vuonna 2002, eli on työmarkkinaosapuolten instrumentteja pätevyyksien validointi on hyvin tärkeä asia ja aivan erityisesti eh, tällaisessa epävarmassa tilanteessa olevat henkilöt. Oli kysymys sitten epätyypillistä tai epätyypillisistä eh, työpaikoista. Aina on henkilöitä, siis aina on, tässä ei kuitenkaan ole viidakon laista. Kysymys on olemassa tyypillisistä ja epätyypillisistä tyistä. Eli tässä on kysymys koulutuksesta ja pätevyyksien validoinnista. No, tämä ehkä vaikuttaa monimutkaiselta, mutta eh, tässä on kysymys heidän yhteiskunnallisesta hyväksymisestäänkin. Eli tässä koulutuspuolessa on paljonkin parantamisen varaa. epätyypillistä työstä, jos me haluamme ottaa nämä ihmiset mukaan vakinaisiin työsuhteisiin, niin meillä on paljonkin työtä. CDFOB voi tässä auttaa. Ja liikkuvimmat työntekijät ovat kaikista vähiten koulutettuja. Ja yleensä on kysymys yli 50-vuotiaista henkilöistä. Eli kun me tarkastelemme tätä yleiskeskustelua, niin tässä on kysymys suurista ristiriidoista. Me olemme kaikki samaa mieltä ammatillisesta koulutuksesta, mutta aina kun kriisi iskee, niin ensimmäisenä leikataan ammattikoulutuksen määrärahoja. Eli tämä on todella hankala tilanne. Ei riitä, että vain todetaan asia, vaan täytyy myöskin sitten käsitellä ne, vaikka ne ovatkin monimutkaisia. No niin, me emme ehkä löydä ratkaisua tähän ammattikoulutukseen, mutta ehkä se löydetään myöhemmin. Toivon kuitenkin, että tähänkin keskusteluun päästään joskus. Rauha Gryni, valitettavasti en voi antaa teille kovin paljon aikaa, koska meidän täytyy vielä ehtiä käsittelemään herra Tserkasin mietintö. Mutta meillä tulee olemaan muitakin mahdollisuuksia sitten antaa yksityiskohtaisempia vastauksia. Je très vite, de toute façon. Euh. Nopeasti kollegoilla tietysti on aina mahdollisuus tehdä tarkistuksia Äh, maaliskuun loppuun saakka, mutta äh, tässä tuli nyt asioita esille. Ähm, Täysi päiväinen vakinainen työsuhde on mielestäni sääntö. Epätyypillinen, äh, joka on valittu ja joka on marginaalinen, on asia, joka kuitenkin otettava huomioon, koska kyllähän naiset esimerkiksi haluavat sovittaa perhe- ja työelämän yhteen tällä tavalla, mutta tämä ei myöskään voi olla sääntö, eikä tätä ole voitu varata tietyille eh, ihmisryhmille. Ja valitettavasti eh, epätyypillisiä työmuotoja ei sovi, ei, ei, ei millään lailla valita, vaan ne ovat pakko. Sitten tässä esitettiin kysymys eh, turvallisuus, terveys, työntekijöiden keskuudessa. No mielestäni kaikki nämä asiat kuuluvat niihin oikeuksiin, jotka kaikilla työntekijöillä pitää olla, olipa sitten mikä tahansa hänen työsopimuksensa muoto. Ja on todella tärkeää, että tämä asia otetaan tässä esille ja että komission neuvosto valvovat tätä asiaa. Sitten kohta kymmenen Rova Figueiredo otti tämän asian, tämän asian esille. En sano, että epätyypilliset työsopimukset on nähtävä todellisena ratkaisuna, vaan päinvastoin totean, että ihmiset, jotka ovat pitkään työttöminä, niin heillä on valtavia vaikeuksia palata työelämään ja jos sitten he nopeasti voisivat vaikkapa päästä vaikka lyhyen työ rupeamaan kiinni, niin se on sallittava, koska jos pystyy pitämään jalkansa oven välissä tällä tavalla, niin on paljon helpompaa sitten myöhemmin löytää tyypillinen työpaikka tällaisen epätyypillisen työsuhteen kautta. Yritykset, Rova Lin, yritykset, joilla ei ole paljon luottamusta työmarkkinoilla, niin se johtuu siitä, että niillä ei ole kovinkaan paljon näkyvyyttä. Tietysti tämä on kriisin myötä kärjistynyt. On totta, että ne tietysti sopeuttavat näillä epätyypillisillä, sopeutuvat näiden epätyypillisten sopimusten kautta, mutta tarvitaan tietysti myöskin jotakin eh, sanktioita jotta nämä epätyypilliset työsuhteet voitaisiin saada muutetuksi säännöllisemmiksi ja näin. Sitten turvatut ammattiurat. Tästä olen kyllä puhunutkin, mutta en tehnyt sitä mitä neljästä kohtaa. Uskon, että voimme vielä keskustella siitä vielä myöhemminkin. En ole ollenkaan ei suljeteta pois, mutta tämän tyyppisissä mietinnöissä tietysti, tai tämän tyyppisissä asioissa tämä on asia, joka kiinnostaa minua valtavasti, että mahdollisimman paljon saadaan ihmisiä tyypillisten normaalien työsuhteiden parin. Mä olen pahoillani, en ehkä vastannut nyt kaikkien kysymyksiin, mutta yritin puhua lyhyesti. Suurkiitokset. Eli ensimmäinen vaihe on nyt käyty loppuun tämän mietinnön osalta ja tältä pohjalta me avaamme määräajan tarkistusten jättämiselle ja se on aika lailla tiukka, koska se on 29. maaliskuuta kello 12. Ja sitten me käsittelemme näitä tarkistuksia 27. huhtikuuta. Ja tämä hyväksytään toinen kesäkuuta. Ja sitten viimeinen kohta tämän päivän esityslistalla. Ja tässä me tarkastelemme lausuntoluonnosta, jonka on valmistellut Alejandro Serkas. Tämä on osoitettu kansalaisvapauksien valiokunnalle ja tämä koskee oleskelua ja työskentelyä koskeva yhden hakemuksen menettely. Tämä on vanha asia, mutta annan esittelijälle mahdollisuuden nyt selittää meille, mikä tämän asian historiikki on ja missä nyt tällä hetkellä neuvotteluissa ollaan. Olkaa hyvä, herra esittelijä. Merci. Gracias, señora presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Niin kuten sanoittekin, niin kysymys on aika vanhasta jutusta. Ja meidän täytyisi siis saada tällainen lausunto aikaiseksi. Ja samansuuntaisesti vuonna 2008 valiokuntamme tekikin jo tästä aiheesta Goberin ja Jelevan mietintö, mietintö siis tuolloin tehtiin ja siis paljon on jo tapahtunut, kun ajatellaan äh, sen työn säätelyä, jota tekevät EU-maiden ulkopuolelta tulevat työntekijät, jotka tekevät tätä työtä laillisesti. Ja paljon parlamentissa on tapahtunut, sama myöskin komissiossa ja myöskin neuvostossa on jo tapahtunut varsin paljon. Ja on otettava huomioon myöskin se, että nyt tietysti toimimme tässä asiassa yhdessä kansalaisvapausvaliokunnan. Me emme ole ainoana vastuuvaliokuntana, vaan meillä on vain vastuuta tietyistä artikloista vastuu tässä direktiivissä, ei suinkaan kaikista. Ja näin ollen tässä omassa lausunnossani olen halunnut vain näihin artikloihin keskittyä No, äh, tähän asiaan äh, liittyvä historia on varsin tunnettu juttu. Maahanmuutto on aika tärkeä yhteisön politiikka, näin on ollut aina, mutta sitä on tullut entistä äh, tärkeämpi monilta elementeiltä ja sen takia on hyvin tärkeää muistuttaa joistakin seikoista. Uskon, että Lissabonista lähtien on jo saatu komissiolta useita tiedonantoja, joissa kysymys on siitä, että pitäisi saada kriteerit sille, kuinka laillista ja epä kuinka laillista ja laitonta siirtolaisuutta pitäisi käsitellä. Ja parlamentissa ja neuvostossa onkin aina todettu, on oltava hyvin tiukkoja laittoman siirtolaisuuden kanssa, mutta päinvastoin, jos kysymys on Euroopan tulevista työntekijöistä, ja jotka haluavat sitten parantaa elämänsä tällä tavalla periaatteessa elämää, niin meidän täytyy auttaa heitä ja samalla auttaa itseämme taloudellisen toimintamme ja sosiaalisen mallimme edistämiseksi. Ja tällä tavalla siis, jos laillisesti ihmiset tulevat tänne työskentelemään, niin Tarko- tar- tarkoituksena on todella poistaa kaikki esteet, jotka estäisivät heiltä ihmisarvoisen elämän viettämisen ja näin ollen tarkoituksena olisi antaa heille tällainen yhteisön juridinen väline, joka takaisi heidän tasaveroisen kohtelunsa jäsenvaltioiden työntekijöiden kanssa. No, tämä direktiivi koko yhteisön lainsäädäntö tietysti noudattaa subsidiariteettiperiaatetta. Emme puutu tässä millään lailla työoikeuksiin tai sosiaaliturvakysymyksiin, vaan tarkoitus on siitä, että annetaan maahanmuuttajille oikeuksia. Ja tällä tavalla voidaan säädellä tätä tilannetta. Ja äh, jos ajatellaan vaikkapa XYZ-jäsenvaltioita ja sitä, että sinne menee jokin laillinen siirtolainen, niin hänellä tulee sitten olemaan tietyt samat oikeudet äh, ja sama juridinen status äh, tältä pohjin. Ja kysymys on paljon perustavanlaatuisesta kysymyksestä, joka liittyy äh, ei pelkästään, ei niinkään siihen, mikä on jäsenvaltion järjestelmiin, vaan siihen, että pyritään takaamaan tasaveroisuus. Vuodelta 2005 lähtien on puhuttu siitä, että Eurooppa ottaa lisää maahanmuuttajia. Äh, sitten on ollut useita asiakirjoja komissiolta, joissa äh, äh, on erityisesti puhuttu näiden työntekijöiden sosiaalisesta kotouttamisesta, eikä pelkästään siitä, vaan myöskin heidän yhtäläisistä työoikeuksistaan. Ja nyt meillä on sitten perusoikeuskirja tietysti, jossa myöskin ähm, viitataan artiklaan 12, että kaikilla Euroopassa asuvilla ihmisillä olisi esimerkiksi vapaa perimys äh, tai työskentelyoikeus tai artiklat 14 tai 15, jossa kysymys on työn tekemisen vapaudesta, tai sitten vielä siihen artiklaan viitataan, jossa kysymys on syrjimättömyydestä ja mahdollisuudesta nauttia palveluita, ja artiklaan 17 ja 31, jossa kysymys on oikeudenmukaisista olosuhteista, ja 34 artiklaan myöskin viitataan, ja 35, jossa kysymys on terveydensuojelusta. Näin ollen me haluamme antaa nämä samat oikeudet, joita Euroopan unionin kansalaisilla on, myöskin niille, jotka työskentelevät täällä laillisesti. Ja emme halua jättää ulkopuolella ketään, emmekä halua millään lailla rajoittaa mitään oikeutta. Ja ensimmäinen kysymys, johon komissiolta vaaditaan, tai kansalaisvaliokunnalta pyritään vastata, on artiklan kolme vastaus, että kaikki Euroopassa, onko kysymys kaikista laillisesti silloista Euroopassa, vai halutaanko tämä rajoittaa vain niihin, jotka tulevat tänne kausiluontoon, vapaaehtoisesti töihin tai jotka ovat tulleet tänne jotenkin tiettyjen turvapaikkamenettelyiden kautta tai onko heitä varten jokin toinen asetus olemassa. Siis tällaiset määritelmät tarvitaan. Ja tämä kuuluu tietysti sitten kansallisvaliokunnan työsarkaan ja meidän täytyy tietysti sopia siitä, että puhumme yhdellä suulla ja että olemme johdonmukaisia. Mutta tässä valiokunnassa meidän täytyy oikeastaan vastata vielä toiseen, eh, ehkä yhtä vaikeaan kysymykseen, siis artikla 12 oman toimivaltuuksiemme mukaisesti, että kaikkia näitä oikeuksia pitää eh, joko noudattaa tai sitten täytyy määritellä, että eh, joitakin oikeuksia ei tarvitse noudattaa. Esimerkiksi jotkut jäsenvaltiot eivät ole kaikkia kohtia perusoikeuskirjassa hyväksyneet, ja tällä tavalla tämä on vaikuttanut kolmansian maiden laillisesti täällä oleskevien työntekijöiden asemaan tarkoituksena on tietysti parantaa tätä tekstiä, tätä alkuperäistä tekstiä, koska se on tietysti myönteinen luonteeltaan, mutta kuitenkin siinä on kuitenkin joitakin sellaisia kohtia, joita ei voida helposti selittää ja ähm, varmastikin mm, kansalaisyhteiskunta kirkot, AY-liike, kansalaisjärjestöt tätä vaativat ja kuinka sitten vastataisiin näihin kysymyksiin. No, haluan tässä nyt viitata näihin neljään tarkistukseen, jotka minusta on kaikkein tärkeimpiä, koska niissä todella otetaan huomioon näitä oikeuksia ja joista täytyy todella käydä neuvostossa kunnon keskustelu, että me saadaan ainakin osittain, jollei kokonaan ratkaistua. Ja lähden tässä liikkeellä tästä tarkoituksesta numero 13 artiklassa 12. Direktiiviehdotuksessa komissio antaa jäsenvaltiolle luvan siihen, että ne voivat eliminoida äh, sosiaaliturvaoikeudet ja myöskin terveyspalvelut äh, näiltä henkilöltä. Toisin sanoen jokin jäsenvaltio voi evätä terveyspalvelut tai vaikkapa asuntotuet tai vaikkapa perhesuojelun. Ja tällä tavalla siis tämä Euroopan sosiaalimallin ydin kuitenkin evätään heiltä. Tässä ei ole mitään tolkkua ja pitäisikin tietää, että minkä takia, minkä takia äh, tältä äh, lailliselta maahanmuuttajalta menevät nämä oikeudet ja minkä takia näin jäsenvaltiossa kenties halutaan tehdä. Jos he ovat laillisesti Euroopassa olevia työntekijöitä, niin kyllä heidän pitää saada nauttia näistä oikeuksista sen takia toivon mukaan äh, haluan, että tämä tarkistukseni saisi sitten suuren tuen täällä. Sitten Äh, tässä halutaan myöskin viedä ammattiyhdistysoikeus ja yhdistymisen vapaus näiltä äh, laillisesti oleskelevilta äh, maahanmuuttajilta. Ja kysymyshän on siitä, että jos häneltä viedään jotakin oikeuksia pois, niin ei häneltä pidä tällaisia viedä, koska kysymys on syrjinnästä ja komission ja neuvoston pitäisi tätä asiaa äh, miettiä tarkemmin. Ja sitten kolmannessa viimeisessä viitataan artiklaan äh, kahdeksan ja äh, siihen, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus viedä pois tietyt veroetuudet niiltä henkilöiltä, jotka kuitenkin työskentelevät ja maksavat veroja siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän verotuksellinen kotipaikkansa on. Kuinka voi olla mahdollista, että tämän tyyppiset säännöt voisivat tulla voimaan? He joutuvat hyödyttämään verojensa kautta koko tuota yhteiskuntaa, mutta kuitenkaan heillä ei ole samoja etuja. Minun mielestäni tämä on hyvin julma, eikä tässä ole mitään perustetta. Ja lopuksi vielä, arvoisa puheenjohtaja, ja tämä todella on viimeinen lausahdukseni, koska uskon, että tämä menee hyvään suuntaan. Tarkistuksessani neljä toivon, että nämä lähetetyt työntekijät, niin tässä direktiiviehdotuksessa sallitaan, että näiltä äh, evätään tämä tasaveroisuus. On tietysti tulkintoissa sanotaan, että jos jossakin, työ, jossakin yrityksessä on kaksi, jäsen, kaksi työntekijää, jotka ovat äh, samassa jäsenvaltiossa lähetettyinä, niin silloin niillä ei olisi yhteisön työntekijöiden kanssa samaa tasaveroisuutta. Mielestäni tämä on täysin absurdia, sen takia haluaisinkin tällaisen tulkinnan poistaa. Äh, millään lailla emme tällaista halua hyväksyä vaan jos ihmiset on lähetetty työhön muualle, niin haluan, että heillä on aivan oma direktiivinsä, jossa heidän juridinen asemansa määritellään. Ja tietysti tärkeää on myöskin ottaa huomioon tämä tasaveroisuus, mutta heillä pitää olla myöskin oma direktiivinsä, jolla heidän asemansa käsitellään. Sitten meillä on mahdollisuus tässä nyt lähteä keskustelemaan asiasta neuvoston kanssa ja tietysti hyväksymään tämä ensimmäisessä käsittelyssä. Minun maani on nyt puheenjohtajamaana ja tiedän, mitä siihen liittyy. Ja uskon, että varmasti sataprosenttisesti tätä he haluavat viedä eteenpäin, mutta olen espanjalaisuuteni lisäksi myöskin eurooppalainen edustaja ja uskon, että meidän täytyy nyt pyrkiä siihen, että ensimmäisessä käsittelyssä pitäisi asia saada ratkaistua, jos neuvosto näistä poteroistaan sitten lähtee liikkeelle. Tällä tavalla on muistettava että neuvostossa on nyt tietty enemmistönäkemys, mutta uskon, että neuvostossakin ymmärretään, että on kaksi lainsäätäjää ja heidän täytyy kuunnella näitä. Ja jos olen oikeassa, niin jos, jos parlamentti saa tahtonsa lävitse, niin silloin tietysti muiden toimielinten täytyy siihen sopeutua ja hyväksyä se, että kysymys on nyt todella uskottavuudesta ja siitä, mistä monasti on puhuttu. Euroopan ei pidä millään lailla olla laittoman siirtolaisuuden tyyssiä, vaan kaikki, jotka tulevat tänne, äh, jotka tulevat tänne paperittensa kanssa, niin kaikki heidät on saatava integroiduksi yhteiskuntamme, mutta tarvitaan tietysti myöskin instrumentteja tätä varten. Äh, ja äh, ei voida ajatella, että on toisen tai kolmen kerroksen väkeä, vaan jos kysymys on laillisista työntekijöistä, niin heillä täytyy olla samat oikeudet kuin kansallisilla työntekijöilläkin. Ja äh, Äh, mielestäni nämä neljä äh, tarkistusta juuri vievät tätä ehdotusta tähän suuntaan. Kiitokset esittelijälle tästä dynaamisesta esityksestä. Meillä niin puheaikaa ei oikeastaan enää ole. Tulkit antavat 10 minuuttia vielä lisää aikaa, eli kolme puhujaa, eli annetaan kolmelle puhujalle puheenvuoro. Niin, esitän tässä kysymyksen. Rajaanko puheaikaanne vai viedäänkö tämä keskustelupäätöksen huomenna? Huomenna. No, käytetään 10 minuuttia ja jatketaan huomenna. Sopiiko tämä esittelijälle? Ensimmäisenä rouva Omen Räytten. Kollega Serkas weet dat, dat ik, ehm, dat ik heel vaak um, op veel dossiers met hem eens ben. And... <clears throat> Tässä on paljon aiheita, joista voin olla yksimielisiä. Yksimielinen äh, lähtökohta, samanarvoisuus on tietenkin yksi asia, selvä. <clears throat> Tämä, miksi me sitten haluamme tätä ää, direktiiviä? Siksi kun saamme uuden ää, oikeusperustan. Se, tässä mennään askel pidemmälle, mikä on ihan hyvä. Tämä on poliittinen pointti on tässä. Jos täällä kai, tarkastelen direktiiviä vuodelta 2003 ja neuvoston asetusta samalta vuodelta, siinäkin seisoo, että Siinäkin on tiettyjä erityismääräyksiä. Niihin herät sarkas ei puutu ollenkaan. Siinä on kysymys siitä, jätetäänkö toinen kokonaan pois, vaiko emme. Tässä on tämä perus, perusongelma. Mitä sitten tulee muutosetyksi? Esimerkiksi yhdek, yhdeksäiseen siitä, siinä minun mielestäni äh, äh, komission teksti on parempi kuin äh, Sarkasin ehdotus, siis tässä tässä on kohdassa yhdeksän. Niin sitten näistä muutosityksistä me emme tiedä, mitä seurauksia sitten on, jos tämä ehdotus hyväksytään. Tämä. Minä en haluaisi tätä oikein hyväksyä. Kysynkin nyt puheenjohtaja, mitä Sarkas oikein tässä ajaa, ajaa takaa? Meillähän on tässä tällainen rajat ylittävä tilanne sen maiden välillä. Jos, eh, mitä hän, komissio hän tarkoittaa – kun hän sanoi, että komissio ei saa tunnustaa oikeuksia, jotka menevät pidemmälle kuin EU-ssa työnantajalla, työntekijällä olevat oikeudet. Mitä sillä mahdetaan tarkoittaa? Siinä äh, neloskohdassa äh, pohdin, mitä sitten tapahtuu, jos tämä pohde poistetaan. Viisi kelpaa kuusi kuutos muutosehdotus. En tiedä, onko siinä muotoilu ko- kovinkaan onnistunut. Tällaisella yleissivellistävällä koulutuksella tuskin on tässä nyt paljon tekemistä. Sitten numero seitsemän on vielä pulmallisempi, koska todetaan kansallisen lainsäädännön säännökset, jotka koskevat sosiaaliturvan osa-aloja. Tässä on asetuksesta nyt kysymys, muistettakoon se. Ja asu, asetukseen ei tarvita mitään kansallisia määräyksiä sitten enää. Sitten numero kahdeksan, se käy, en tiedä käykö se sitten neuvostolle, no, muotoisetus kymmenen Tässä halutaan äh, näitä, äh, laventaa näitä oikeuksia. Numero 11 koskee tekniikkaa, äh, eri, se ymmärrän numero 12 sitten. Sitäpä en ymmärrä, mistä, mitä seurauksia sillä mahtaisi olla. Ja sama koskee sitten numero 13. 14 ja 15 sopivat kyllä minulle. Tässä otetaan mukaan ylimääräisiä asioita minusta ja tässä on koko joukko sellaisia asioita, joita, lausun, joita me lausunnossa pitää olla. Sitten koko poliittinen kysymys, mitä tällä koko nivaskalla pitää sitten tehdä. Jean äh, Lambert äh, äh, sanoi, haluaisi hylätä tämän muutosesityksen, mitä Sauras piti, esitti. Merci beaucoup. Kiitos ja sitten Rova Essaaja ja sitten Rova Lambert. Puheenjohtaja, tämän direktiivin päätarkoitus, aivan niin kuin esittelijä sanoi, niin on yksinkertaistaa oleskelulupajärjestelmää ja varmistaa yhdenvertainen kohtelu kolmansista maista tuleville työntekijöille. Ja tämä on tietysti sinällänsä tärkeää, että voimme estää kahden kerroksen työmarkkinoiden muodostumisen EUn alueella. Mutta esittelijä on siinä väärässä, etteikö tämä esitys rikkoisi subsidiariteetti periaatetta, koska tässä viisumi, turvapaikka ja maahanmuuttopolitiikan kautta mennään itse asiassa kansalliseen itsemääräämisoikeuteen kuuluvan sosiaalipolitiikan alueelle, kun luodaan yhdenvertaista oikeutta sosiaaliturvaan. Tämä artikla 12, jonka olette nostaneet tässä keskeiseksi, on nimenomaan ongelmallinen. Ja siinä oikeus sosiaaliturvaan laajennetaan paitsi näille yhdistelmäluvan haltijoille, jotka siis tulevat maahan työskentelemään ja olemaan, myös niille, joille on myönnetty oleskelulupa, joka sallii työnteon, mutta, jo, mutta he ovat kuitenkin tulleet jonkin muun syyn takia sinne valtioon. Eivät siis työskentelemään alun perin, mutta heidän oleskelulupansa sallii työnteon. Myös he pääsevät tämän perusteella sosiaaliturvan piiriin. Esimerkiksi Suomessa sosiaaliturva on asumisperusteinen, mutta tämän direktiivin muotoilu aiheuttaa sen, että sosiaaliturva, terveydenhoito, sosiaalipalvelut, ne olisi yhdenvertaisesti annettava myös sellaisille henkilöille, joita ei pidetä Suomessa asuvina ja työskentely saattaisi olla hyvinkin eh, tällaista lyhytaikaista. Ja kun tuossa kysyitte, että minkä takia joku jäsenvaltio voi tätä vastustaa, niin Tällainen esimerkki Suomesta. Meillä on Venäjän kanssa yli tuhannen kilometrin raja. Venäjältä tulevat työntekijät ovat kolmansista valtioista tulevia työntekijöitä. Jos olisin venäläinen työntekijä, ottaisin hyvin lyhytaikaisen osa, osa-aikaisen työn, joka mahdollistaisi sen, että saisin tämän oleskelu- ja työskentelyviisumin Suomeen, perheeni asuisi Venäjällä edelleen, pääsisin perheineni kokonaan Suomen sosiaaliturvan piiriin olisi aivan samantekevää, kuinka huonoa palkkaa saisin työstäni, koska Suomen sosiaaliturva olisi suurempi taatusti kuin työstäni saama palkka. Eli tämä mahdollistaisi tämän tyyppisen, ei tarvitsisi asua jäsenvaltiossa, kunhan minulla olisi oleskelulupa siinä valtiossa ja työskentelylupa siinä valtiossa. Tämän takia muun muassa Suomi vastustaa tämän, tämän direktiivin eteenpäin viemistä ja tämä rajaa Suomen kansallista liikkumavaraa edellyttää asumista sosiaaliturvan perusteena. Ja meillä on laskettu, että tämän direktiivin kustannusvaikutus ihan minimaalisestikin arvioiden on tuhatta tulevaa työntekijää kohden noin 1,3 miljoonaa euroa. Miljoonia euroja tulisi olemaan tämän kustannusvaikutus, joten toivon, että esimerkiksi tämä tarkistus 13, tähän suhtauduttaisiin vakavuudella. Jos me laajennamme tämän myöskin muihin henkilöihin kuin jotka ovat työsuhteessa, niin tämä tämä avaa aivan, aivan uskomattomia näkymiä eteenpäin. Kiitos. Merci beaucoup. Euh, euh, Kiitos. Niin, nyt kello on 20 vaille seitsemän. Ehdotan, että keskeytämme työskentelymme tähän, koska muuten keskustelua ei saada vietyä päätökseen. Meillä on vielä kaksi puhujaa, eli ehdotan, että otamme tämän huomisella esityslistalla heti ensimmäisenä ja annan puheenvuoron Roy Lambertille, joka toivon mukaan pääsee paikalle, ja myöskin Junkevichiutille, ja hän myöskin pääsee paikalle, ja täten voimme vietyä tämän keskustelun päätökseen. Haluaisin kiittää.